Is it possible to stop? Olisiko mahdollista aloitella? Hello? Should we start? Haloja, voisimmeko aloittaa? Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Good afternoon. Hyvää iltapäivää ja kiitokset. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Kiitoksia. Puheenjohtajan ilmoitukset, kuten yleistäkin, yleensäkin, tämä lähetetään netin kautta ja teillä on e-meeting-sovellus käytössänne ja myös tämä meidän uutiskirjeemme. Viime kokouksessa muistan, että kerroin, että netistä löytyy nyt myös äänestysluettelot ja hyvin pian tuon kokouksen jälkeen saimme ihanan sähköpostin yhdeltä toimittajalta, joka yrittää läheltä seurata parlamentin työtä, ja hän sanoi, miten äärimmäisen hyödyllistä on, että toimittajat voivat seurata näitä äänestysluetteloja, ja miten valtaisan paljon paremmin tämä toimii kuin muilla valiokunnilla, eritoten Ekonilla. Hui, sanonko tuon? No niin, kiitokset lämpimästi sihteeristölle siitä, että toimititte nämä äänestysluettelot nettiin. Ja toivottavasti muutkin valiokunnat tarttuvat tällaiseen linjaan. Ja mahdollisimman pian ihanan herra Galtieri asiasta puhun. Sitten uh, uusimmat tiedot kolmikantaneuvotteluista ja muista tapahtumista. No niin. Meillä oli ensimmäinen kokoontuminen Telekom-yhteismarkkinatrilogista ja kuten muistatte, äänestimme parlamentin tekstistä lähestulkoon vuosi sitten. Ja lähestulkoon nyt 12 kuukautta on sitten mennyt siihen, että on saatu kolme osapuolta trilogipöydän ääreen neuvotteluihin. Kävimme pitkää keskustelua suurista linjoista. Esittelijä tietysti tulee ITRE-valiokunnasta Pilar del Castillo – hän suhtautuu hyvin vahvasti Euroopan parlamentin oikeuksien kunnioittamisen tarpeeseen eritoten ajatellen parlamentin kantoja ja roamingin verkkovierailun lopettamista ja kimmoketta siihen, että pidettäisiin kiinni netti, nettineutraaliudesta. Niin parlamentti kuin komission edustajatkin käyttivät paljon puheenvuoroja siitä harmista, että neuvosto ei puhu mitään kaistan käyttöön laajentamisesta, ja tämähän on avainasemassa Euroopassa. Itse käytin useita puheenvuoroja loppukäyttäjien oikeuksista. No, parlamentin tekstissähän on paljon lisää loppukäyttäjien oikeuksista, eritoten kuluttajien tieto tarjonnan avoimuudesta. Ja nämä varmasti saadaan sitten tekstin seuraavaan versioon. Neuvosto lupasi vielä uudelleen tarkastella valiokunnan tekemää työtä loppukäyttäjien tiedosta, eritoten sopimustiedoista. Ja sopimuksen varhaisesta lopettamisesta, jos sopimus, sopimuksen kautta kuluttaja ei saa sitä, mitä toimittaja on luvannut. Toivottavasti tämä tulee nyt tekstiversion seuraavaksi. Minä vahvasti painotin tätä, että jos me haluamme telekom-yhteismarkkinat, niin on aivan tähdellistä, että kuluttajat voivat vertailla sopimuksia. Eli ei pelkästään se riitä, että kuluttajat tietävät, mitä heiltä mitä asiat maksavat, vaan heidän pitää pystyä vertailemaan kunnolla. Toivottavasti paljon enemmän tekstiin saadaan vielä sisältöä. Latvia puheenjohtajavaltiona kuitenkin teki hyvin selväksi sen, että jos me aiomme saada telekom yhteismarkkinat sen puheenjohtajuuskaudella neuvotteluiksi loppuun, niin Latvia ei voi silloin spektrumista kyllä mitään lukua tähän saada aikaiseksi. Latvian puheenjohtajavaltio sanoi, että neuvostosta ei löydy enemmistöä tähän ja näin ollen Latvia keskittyy verkkovierailuihin ja nettineutraaliuteen. Puheenjohtajavaltio ei tämän enempää voi omalla kaudellaan saada aikaiseksi. Muutaman viikon kuluttua järjestetään uusi trilogi tekninen kokous ja toivottavasti siellä saavutetaan aika hyvääkin edistystä. Ja oman ryhmäni osalta voin sanoa, että olin aikaisemmin ITRE-valiokunnassa esittelijänä tässä ja olen sanonut kaikille tuolla salissa, että jos he haluavat jonkun e-, muun ECR-jäsenen tulevan trilogiin ja hoitavan sen, niin minulle se sopii. Mutta muuten tein selväksi sen, että valiokunnan koko valiokunnan nimissä olen Inkon esittelijä tässä ja lupasin välittää viestejä. Jos te haluatte, että minä nyt erottelen nämä roolit, niin se kyllä sopii, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että salissa kaikki pitävät tätä järjestelyä toimivana. Ja tällä tavalla puoletaan myös tämän valiokunnan toimivaltuuksia. Tämä on yksi avainkysymys minun tehtävässäni puheenjohtajana tässä valiokunnassa. No niin, täältä on vielä muutamia henkilöitä tullut mukaan joukkoomme. Kenties voisimme nyt siirtyä sitten Rova Marlene Mitsin ähm, lausuntoon yhden miehen rajavastuuyhtiöistä ja käsittelemme tähän lausuntoon liittyviä tarkistuksia. Niitä on 244 kappaletta yhteensä tähän mietintöön. Esittelijä tai valmistelija, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Good afternoon. kapula komission ehdotuksen osalta liittyy siihen, mikä tai kuka on lainsäädännön kohteena pienet ja mikroyrityksistä, kun on kyse. Tässäkin on erinäisiä näkemyksiä, erilaisia näkemyksiä. Yleisesti on samaa mieltä siitä, että me emme halua luoda 29. järjestelmää. Me katsomme, että pyrkimys tähän pitäisi kumota taas kumota ne tarkistukset, joilla tähän pyritään. Täällä on suuri joukko tarkistuksia, jotka liittyvät joko siihen, että tämä esitys liikaa puuttuu kansalliseen lainsäädäntöön. Tästä oltaan, ollaan yleisesti ottaen samaa mieltä, että kansalliseen lainsäädäntöön ei pitäisi puuttua, eikä tämä ole myöskään tämän lausunnon tarkoitusperä. Monet tarkistuksista ovat yhtä mieltä siitä, että meidän pitäisi kannattaa kunnioittaa jäsenvaltioiden työlainsäädäntöä ja yrityslainsäädäntöä. Joten periaatteessa täysimittainen kansallisen lain harmonisointi yhden miehen rajavastyhteyden suhteen on asia, josta, jota minä tuen. Toinen kysymys, yhden ainoan toimipaikan periaate. Tämä on melkoinen joukko tarkistuksia, jotka liittyvät tähänkin. Tarkoituksena olisi se, että työlainsäädäntö ja verolainsäädäntö on sitä lainsäädäntöä, jota noudatetaan siinä maassa, jossa toimipiste sijaitsee tai pääkonttori. Sitten yhtiöjärjestys. Tähänkin liittyy tarkistuksia ja sen osalta, mitä kaikki yhtiöjärjestyksen täytyy kuulua. 183 tarkistus, jonka Kofferati ja Andersen ovat jättäneet, on tervetullut, koska he löytäisivät ratkaisun tällaiseen piilotyylistämiseen tai näennäiseen työllistämiseen. Ja verkkorekisteröityminen ja ei-rekisteröityminen rekisteri, rekisteri, rekisteröityminen ja se, kuinka voidaan luottaa niiden ihmisten hyvin tarkoitusperin rekisteröitä netissä. Tähän liittyy tarkistuksia on myöskin liittyvä, että osakepääoman ja yhden hengen rajavastuuyrityksiin jaettu pääoma, takausakepääoma ja se, kuinka luodaan oikeudellisia laillisia varantoja, pitäisikö niitä varantoja koota ja missä muodossa nämä säännöt pitäisi olla. Tässä ovat nämä kiistakapulat tässä melkoisen merkittävässä, mutta kiistanlaisessa asiassa. Tämä on melkoinen kuuma peruna. Rekisteröintijärjestelmä pitäisi kyllä yksinkertaistaa, tästä tämä mieltä. Tämä, koska tämä vähentää kustannuksia, tämä vähentää byrokratiaa ja samalla pitäisi kannustaa enemmänkin yrityksiä toimimaan markkinoilla. Mutta tässä ei pitäisi nyt uhrata laatua määrän alttarilla. Rekisteröinnissä on, täytyy päällimmäisen pitää laatua, ei niinkään määrää. Uskon, että kaikki haluavat saada aikaan kannan, joka on järkevää talouden kannalta, mutta eri ihmiset haluavat käyttää tässä erilaisia välineitä. Ja uskon ja toivon, että erimielisyyksien sekamelskasta vielä konsensus löytyy. Sorry. Um, for... No niin, EPPltä Ivan Stefanis. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen tuen ehdotusta, jonka valmisteli Euroopan komissio mielestäni tavoitteena pitäisi olla sama kuin ehdotuksessa oli se, että hyvin nopeasti rekisteröidään näitä yrityksiä toimimaan yhtenäismarkkinoilla, joten viime kulkee siinä, että miten alhainen tämä vähimmäis pääoma voi olla, eli tämä yksi euro. Sitten ovat myös nämä nettirekisteröimiset. Hallinnollisia kustannuksia pitäisi näin ollen laskea. Ymmärrän huolenaiheet, jotka on otettu esille. Ja pyrimme löytämään kompromissia tietysti se, mitä tulee, että tarkistetaan, tai on näitä tarkistusprosesseja, mitä tehdään jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden pitäisi päättää siitä, miten edetä, pidetäänkö nykymenetelmät vai muutetaanko tätä. Valmistelin myös ehdotuksen sille, että yritetään löytää kompromissi siihen, että rakennetaan laillisia varantoja. Meidän pitäisi muistaa perustavoitteemme, joka on yksinkertaistaa menettelyä ja vähentää hallinnollisia kustannuksia, joka liittyy myös työllisyyteen ja se auttaisi uusia yrittäjiä, sillä me tarvitsemme heitä kovasti. Työllisyyshän on tärkein painopistealue meille kaikille. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten Tom Dalton. Uh, yeah, for the ECR group, I mean, I... Uh... ECR-ryhmän puolelta olen nyt mieltä äsken tehdystä kommentista komission ehdotuksesta. Mekin tuemme komission ehdotusta ja tämä on paras tapa edetä tässä. Olen esittänyt useampia tarkistuksia, joissa on yhteisallekirjoittajina muitakin jäseniä, myös herra Kuver. Täällä yritetään parantaa, näillä yritetään parantaa komission ehdotusta, mutta pidetään kiinni peruslinjoista. Mitä tulee ensimmäiseen keskusteluun, me emme ole yhtä mieltä tästä keskeisestä ehdotuksesta, eli tässä uudelleen laaditaan säännöt ja nämä pätisivät nyt vain PK-yrityksiin. Sitten keskityn useampiin kohtiin, jotka pitäisi jättää kansallisen lainsäädännön väliin, ja sitten toisaalta sellaisia aloja, joissa pitää olla yhteisempi lähestymistapa. Ja sitten lopuksi meillä pitää olla vielä yrittäjähenkinen lähestymistapa liike-elämään. Tässä on asioita, jotka pitäisi jättää kansallisille valtioille. Esimerkiksi jakelun osalta tässä yksittäiset yritykset tekevät päätöksen. Tässä EU-lainsäädännössä pitäisi tehdä kriteerit tälle, mutta jokapäiväiset operaatiovaatimukset pitäisi jättää ennen kaikkea kansallisen lainsäädännön varaan. Eurooppalaisella tasolla edistystä voitaisiin saavuttaa esimerkiksi online-rekisteröinnissä ja pääomavaatimusten osalta. Pääomavaatimuskysymys on tässä aivan tähdellisessä asemassa koko kokonaisuudessa. Meidän pitäisi tehdä tästä pääomavaatimuksesta mahdollisimman pieni ja asettaa mahdollisimman vähän rajoituksia uuden yrityksen luomiselle. On jo aivan tarpeeksi kallista luoda uusi yritys ilman, että pitää vielä löytää tietty rahasumma byrokraattisen vaatimuksen täyttämiseksi. Me vahvasti tuemme, että pidetään tämä pääomavaatimus aivan absoluuttisessa minimissä, eli yhdessä eurossa. Toinen seikka tässä liittyy ajattelutapoihin. Lainsäätäjinä meidän ei pitäisi pelätä antaa kon- yritysten mennä konkurssiin myös epäonnistua. Usein yritykset nousevat aikaisemmista epäonnistuneista yrityksistä niiden jäljiltä. Niin pitkään kuin lakia on olemassa esimerkiksi vakavaraisuuden osalta, niin ei pitäisi pelätä sitä, että annetaan näiden yritysten välillä epäonnistuakin. Minun, yritykseni, minun tarkistukseni yritetään päästä tässä eurooppalaisella tasolla politiikan ajatuksena pitäisi olla se, että rohkaistaan ihmisiä luomaan yrityksiä ja niiden kautta työpaikkoja. Myöhemmin keskustelemme tästä asiasta, niin tässä kyllä rahat ovat kyllä paljon tapetilla tällä hetkellä. Kiitos. Näin on paljon helpompi kommentoida. Hienoa. Tarvitsemme ajattelutavan muutosta. Meidän täytyy luoda työpaikkoja. Täytyy muistaa, että tänä päivänä nuoret ovat internetin kautta verkossa ja verkossa rekisteröityminen tulee olemaan kriittinen asia, jotta tässä tulee uusi asia, uusi uuden tyyppinen aloite. tämän hyödyksi Euroopalle. Helppo, yksinkertainen verkkorekisteröityminen niin, että turvallisuus on taattu. On hyvä asia. Joissakin jäsenvaltioissa on jo kymmenen vuoden ajan äänestetty internetin välityksellä, kuten Virossa. Joten kyllä yrityspuolellakin täytyy voida käyttää internettiä. Meidän täytyy kerta kaikkien siirtyä uudelle aikakaudelle. Meidän täytyy varoa nyt, ettei jouduta sellaisen, sellaisen tilanteeseen, että jotkut jäsenvaltiot tai jokin viranomainen tulee ihmisen tykö rekisteröitystä sen sijaan, että ihmisen täytyy mennä viranomaisen pakelle rekisteröimään. Asiasta täytyy mahdollisimman helppoa, eikä pitäisi ryhtyä lisäämään mitään kustannuksia, rekisteröitymiskustannuksia. Tästä täytyy tehdä hyvin helppoa yksinkertaista ja vaivatonta. Digitaalisoituminen on tärkeä asia. Yritystenkin täytyy digitalisoitua. Tämä on avainkysymys. Meidän täytyy mahdollistaa se, että hallinnon taakka on vähäisempää ja että yritykset voivat pistää sopimukset ja muut asiat digitaaliseen muotoon. Tämä on erittäin tärkeää. Tietystikin pääomakysymys. Yksi euro riittää tässä uudessa uljassa maailmassa. Danin kanssa yhdessä haluamme varmistaa sen, että komissio te- hoitaa tehtävänsä. Ei miksi näille nuorille voitaisiin antaa rahaa, tukea yrityksen perustamiseen, esimerkiksi tuhat euroa, tuhat euroa per nuori yrittäjä. Meillä on erilaisia tukiohjelmia, että antakaa me nuorille ihmisille todellinen mahdollisuus itse perustaa yritys tuhannen euron avulla. Nuoret tästä varmasti innostuvat. Euroopan unioni sitten teki sitäkin hyvää ja antaisi nuorille tilaisuuden. Ihmisillä on osaamista, mutta tämä osaaminen jää pitkälti käyttämättä monissakin maissa. Tämä voisi olla suorastaan vallankumouksellista on hyvin pieni rahasumma kokonaistalousarvion kannalta, mutta tällä olisi työpaikkoja, koska ihmiset veisivät äh, sitten pois kortistoista ja tekisivät jotakin itse. Joten olkaamme kunnianhimoisia ja innokkaita tämän suhteen, sitten saamme jotakin aikaan. Mikrofoni. Sorry, sorry. Anteeksi, anteeksi. Jirsi Mastalka ja Julia Frida ja Pascal haluaa sitten vielä vihreiden nimissä puhua. Merci, Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, haluaisin puhua. Anna mennä vaan. Niin, yritän tehdä tämän selvästi ja rauhallisesti, jotta tyydytään toimittajien toiveita. He seuraavat meitä lukuisina ja nauttivat siis valiokunnan työstä. Eli No ensinnäkin pahoittelut Julia Redan puolesta, sillä esittelijä aloitti tarkistusta 16 ja no vihreät haluavat olla suhtautua tähän myönteisesti, mutta kyse on teknisestä yksityiskohdasta, joka ö, tarkoitti sitä, että hän ei ehtinyt ilmaista kantansa, mutta vihreät suhtautuivat tähän myönteisesti, eli luen nyt sitten, mitä Julia pyysimme lukemaan. Vihreät on hyvin skeptinen suhteessa tähän ehdotukseen. Emme tiedä, mikä sen lisäarvo on EU-tasolla. Ja riskejä siinä kuitenkin on. Se ei täytä tavoitetta, eli edistetään yksityisyrittäjyyttä ja suojaa EUn taloutta, mutta lisäksi liikkumavaraa on paljon, jos ajatellaan väärinkäytöksiä. Tämä ehdotus saattaisi johtaa siihen, että olisi postilaatikkoyhtiöitä, niitä käyttävät jo suuret ryhmät, jotta eivät maksaisi veroja Komissio vaatii kuitenkin fiskaaliavoimuutta, joten tämä on hyvin kyseenalaista tämä ehdotus. Se voisi vahingoittaa kuluttajien oikeuksia, sillä ikinä ei löydetä, kuka on yrityksen oikea omistaja, joten vastuullista ei löydetä, ja tässä saataan rikkoa työntekijöiden oikeuksia. Se voisi siis saada aikaan epä, epäreilua kilpailua, joka on re, avainasemassa sisämarkkinoilla, sillä toisilla toimijoilla on enemmän varoja äh, avata tytäryhtiöitä. Vihreiden mielestä tämä ehdotus pitäisi siksi hylätä. Kiitos. Thank you. And um, you... Kiitoksia ja Jyrsi Mastikka juuri tulikin saliin. Jyrsi, haluaisitko käyttää puheenvuoron? Okay, in which case Andreas Schwab. Ähm, ähm, äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle hänen tekemästään ehdotuksesta ja sen esittelystä. Olen varma, että valiokunnassa syntyy laajenemista sen taakse, että voimme varmistaa sen, että yrittäjät, nuoret kansat voivat hyvin nopeasti perustaa yrityksen ja kaikki byrokraattiset esteet, jotka ovat tiellä, yhdessä voidaan poistaa. Uskon silti, että että kun toisaalta yhtäältä perustetaan yritys ja toisaalta pyritään viehdyttämään yhteiskuntaa, niin tässä on kyseessä asia, josta ei, jota ei voida ratkaista sillä, että sanotaan, että puretaan byrokratiaa. Mikäli me luoda yhteiskunnan, joka on monessa suhteessa parempi ja yksityiskohtaisempi, niin tietysti on olemassa seikkoja, josta voidaan keskustella, mutta uskon kuitenkin, että loppujen lopuksi meidän täytyy jo ennalta muistaa, että yhteiskunnan viherryttäminen ei saa johtaa siihen, että kukaan ei tarkalleen tiedä, kuka oikeastaan viime kädessä on vastuussa lainsäädännöstä, joka liittyy näihin yrityksiin. Siksi olisin iloinen, mikäli tätä taustaa vasten voitaisiin vielä pohtia sitä, pitäisikö tämä online-yritysten yrityksen rekisteröinti tai perustaminen ottaa vielä uuden tarkastelun kohteeksi, niin että oikeuden varmuus syntyy. Olisi iloinen, mikäli tätä asiaa voitaisiin vielä syventää. Ihan hetkonen. Evelin Gebhardt ja Marion Kopini haluaisivat vielä puhua. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegaani hyvästä ja ahkerasta työstä. Tämä ei mikään yksinkertainen asia. Mikäli haluamme yksinkertaistaa yrityksen perustamista, niin tämä on tietystikin hyvä pyrkimys, mutta minäkin olen sitä mieltä, että sääntelyn purku ei välttämättä aina tuo oikeita ratkaisuja. Tässä suhteessa, ja juuri kun tarkastelin komission tekemää ehdotusta, tässä on hyvin paljon porsan reikiä vielä – kun tarkastellaan työntekijöiden oikeuksia ja työnantajien oikeuksia. Tässä avautuu porsan reikiä, jotka täytyy saada tilkittyä. Tässä on hyvin paljon te- tekemistä vielä. Ei voi yksinkertaisesti sanoa vain, että puramme sääntelyä ja sitten suuret yritykset voivat näiden yhden hengen rajavastuuyritysten varjossa sitten toimia saada lisenssejä ja toimia lisenssien varossa, valossa. Ja kuinka sitten nämä yritykset äh, säännellään. Tästä täytyy perustavanlaatuisella tavalla vielä keskustella. Minun on vaikeuksia yksinkertaisen verkkorekisteröitymisen suhteen, koska meidän täytyy tässäkin varmistaa, että tämä on täysin turvallista niin, että väärinkäytöksiä ei tapahdu ja luvanantomenettely, joka on tässä taustalla – on todellakin selkeä niin, että henkilö, joka perustaa yrityksen, todellakin on se henkilö, joka on tämä yrittäjä, joka on kyseessä. Tämä on oikeastaan se ongelma, jonka edessä nyt seisomme. Uskon, että meidän täytyy todellakin syöllisesti pohtia, miten me suhtaudumme tämän kysymykseen. Ja Aini, niin, kiitoksia vielä hyvästä työstä. Thank you. Kiitoksia. Maria Copini. Mulțumesc uh, mult și eu încep prin a felicita pe raportoare și Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää ja kaikkia muitakin, mitä tarkistuksiin tulee. No, sen lukumäärä osoittaa, että tämä kiinnostaa kaikkia poliittisia ryhmiä ja me pyrimme saada tämän komissioehdotuksen laiksi, joka auttaisi asiaa. Ja olen huolestunut siitä, mitä Andreas sanoi, sillä me voimme tai voisimme luoda tällaisen kuplan taloudessa pitkäaikaisesti EU ja parlamentissa säännellään, mutta meidän ei pitäisi totta kai lyhytaikaisia positiivisia vaikutuksia on, että työttömyys vähenee, mutta pitää keskittyä myös pitkän aikavälin vaikutuksiin. Joku sanoi aikaisemmin, että meidän ei pitäisi pelätä sitä, että perustetaan uusia yrity- tai siis yritykset menevät konkurssiin, mutta tämän ehdotuksen myötä, komission ehdotuksen myötä, Muut yritykset, jotka rekisteröityvät kontrolloimattomasti, nekin saattavat mennä konkurssiin, joten ei luoda epäreilua kilpailua markkinoille. Tämä SUP-yhtiö, niiden johtajilla ei olisi oikeudellista vastuuta. Muilla yhtiöillä taas johtajat, heitähän pidetään vastuussa. Toisaalta taas nämä yhtiöt rekisteröidään, niistä tulee postilaatikkoyhtiöitä joissain tapauksissa, mutta joskus joku saa tarkistoida SUP-yhtiö minun osoitteellani. Sillä jätin tästä tarkistuksen, sillä jos rekisteröidään netissä yhtiö, niin ei ole mitään velvollisuutta osoittaa, että missä toimipaikka sijaitsee, joten voi käyttää kenen tahansa osoitetta, kun rekisteröi yhtiön verkossa. Eli uskoakseni tarvitaan vastuullisuutta niiden puolelta, jotka ovat johdossa. Ja jotenkin tarkistuksen tähän liittyen on naurettavaa, ettei ole mitään vastuuta näille johtajille huipputasolla. Ja kyllä, mehän tarvitsemme yksinkertaistamista, mutta mietitään myös toissijaisuutta, eikä nyt luoda, ei pitäisi luoda kahta ryhmää, kahta eri ryhmää yhtiöitä. Toinen, joka seuraa sääntöjä, jossa johtaja siis on vastuussa, ja sitten taas toinen ryhmä yhtiöitä, missä ei ole vastuuvelvollisuutta. Meidän pitäisi poistaa tämä epävarmuus, joka liittyy rekisteröintiin ja toimipaikkaan. Komission ehdotus on tässä mielessä ihan hyvä jo nykymuodossa. Ah, niin. Thank you very much. Um, everybody's contribution was very... Kiitoksia. Tämä puheenvuoro oli oikein hyödyllinen. Meidän täytyy tietysti muistaa tässä, mitä tulee tähän lausuntoluonnokseen. On tärkeää, että pidämme kiinni sitä Maria nyt sanoi. Eli SUP-käsitettä käsitettä on käsit, ehdotettu täysin poistettavaksi niin, että ei olisi tätä 29. järjestelmää ja jotta voitaisiin kunnioittaa yritys- ja työlainsäädäntöä jäsenvaltioissa. Se, mitä jäsenvaltioissa nyt voidaan soveltaa, voidaan soveltaa myös online-yrityksiin, kun ne rekisteröityvät tässä vaiheessa. Jätän tämän tähän ja kiitän varjoesittelijöitä heidän panoksestansa ja toivon, että löydämme jonkin sortin sen ratkaisun tähän. Olen luottavainen sen suhteen. Kiitos. Kiitoksia tekemästäsi työstä ja kiitos luottamuksesta ja kiitos kaikkien puheenvuoroista. Tulemme käsittelemään kompromissi tarkistuksia 23. huhtikuuta. IMKO-valiokunnan äänestys on 7. toukokuuta. Ja kiitos kaikille jäsenille, kun tulitte paikalle. Seuraavaksi äänestämme Catherine Stylerin mietinnöstä uuteen yksimielisyyteen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Tämä on Catherine Stylerin lausunto mietintöön, jossa vastuuvaliokuntana on juuri. Eli kompromissi tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväks, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta Anteeksi, siis kompromissi kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14, 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14, 15, 19, kaikki nämä raukeavat. Ne on katettu kompromissilla ja sitten tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Ja tässä on mukana suullinen tarkistus Rovarilta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan tyhjää. Ra- äh, hylätty. 32 raukeaa. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 vedetty pois. 35 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 37 poisto puolesta vastaan tyhjä. hy- hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lausuntoluonnos näin muutettuna kokonaisuudessaan koneellisesti. Three more to vote. Oletko kaikki äänestäneet? Hyväksytty 33 puolesta yksi vastaan kolme tyhjää ääntä. Lämpimät onnittelut valmistelijalle. Ne, jotka tulivat muista valiokunnista tänne myöhemmin, yritän tämän hoitaa nyt ajoissa. Tervetuloa ja kiitos, että varmistitte, että täällä on kaikki äänestäjät paikalla. Ja sitten toinen mietintö on itse asiassa lausunto myös Catherine Styleriltä. Ja tässä on kysymys tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 pitää sisällään Rosierin suullisen tarkistuksen puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Uskoakseni se hylättiin. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Tarkistus 14 on kyseessä. Seitsemäntoista yhdeksäntoista ääniin hylätty. Kompromissi tarkistus kolme puolesta Ensimmäinen osa tosin vain puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Ensimmäinen osa kompromissitarkistusta kolme. Koneäänestys. Hyväksytty. Toinen osa sitten kompromissitarkistusta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 sitten puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Yksi kansanpuolesta on liikaa nyt äänestämässä. Hyväksytty. Tämä oli tarkistus 29. Kompromissitarkistus 5. Puolesta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin. Tarkistetaan koneellisesti taas kerran. Hyväksytty sitten kompromissi 5, toinen osa. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 51 tarkistus. Kompromissi 6. No, voidaan se tarkistaa koneellisesti. Hyväksytty. 21.16 äänin, yksi tyhjä ääni. Kohta 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. on tarkistus 53. Äänestys päättyy. Hylätty. 12.22 äänin. Kaksi tyhjää. Kohta 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tarkistetaan tämä koneellisesti. Kompromissi 9, toinen osa. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 2019 äänen. Kompromissi 9, kolmas osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti toinen osa kompromissia 10. Hylätty yhdellä äänellä 17-18 äänin. Yksi tyhjä. Sitten Anteeksi, kuinka? Tämä oli 72 siitä äänestettiin ja se hylättiin. Tämä liittyy kompromissi, ja kompromissi 10 nyt on hoideltu, joten nyt sitten loppuäänestys lausuntoluonnoksesta näin muutettuna koneellisesti. Two more people to vote. Okay, close. Kaksi vielä äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 34 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Kiitos. many congratulations there on it. Onnittelut valtavasta työstä. Siirrymme eteenpäin. Seuraavana lausunto. Suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskeviin neuvotteluihin. TTIP. No niin, ja valmistelijan Dita Charantsova. Uskoakseni hän haluaa puhua. Thank you, Vic. Kiitos, Viki. Halusin vain päivittää kollegoille viimeaikaisista tapahtumista. Viime viikolla komissio ja Yhdysvallat hyväksyvät yhteisen lausunnan julkisista palveluista. Se on samansuuntainen kuin kompromissitekstimme. Se vahvistaa sen, että julkiset palvelut eivät tule kuulumaan neuvotteluihin osaksi. Toivottavasti tämä vastaa niihin huolenaiheisiin, jotka kansalaiset ovat ottaneet esille. Sen avulla voimme keskittyä muihin tärkeisiin aiheisiin näissä neuvotteluissa. Mitä tulee lausuntoon, me haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Kompromissit, joista äänestätte, ne ovat, useimmat poliittiset ryhmät ovat allekirjoittaneet ne. ne ovat, niissä on kyse tärkeistä aiheista ihmisen kohdalla. Kyse on siis poliittisesta viestistä, jonka valiokunta haluaa lähettää myös mitä tulee julkisiin palveluihin, julkisiin hankintoihin, pk-yrityksiin, kuluttajat, sääntelyyhteistyö ynnä muut. Olen pettynyt viimeisimpään kompromissitekstin, joka liittyy ISDSään, sillä mielestäni se ei kuulu tämän valiokunnan toimivaltuuksiin tämä investoijien valtiovälinen riitojenratkaisuelin, joten pyydän teitä katsomaan tätä tekstin kokonaiskuvaa, kun äänestätte siitä. Kiitos. can't give more people the floor at this stage. En voi nyt antaa puheenvuoroa paitsi jos se on täysin aiheeseen osuvaa. Mennään äänestykseen. Paljon keskustelua on jo käyty tästä aiheesta. Tarkistukset yksi ja kaksi ovat teknisiä, kolme ja neljä niistä äänestetään yhdessä kaikki puolesta vastaan. Tarkistetaan. The amendment falls. Hylätty. Äänet menivät tasan. Kompromissi. Yksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjään ja hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjätään että hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä pahoittelut äh, siis hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 49 on vedetty pois. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjät äänetty hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. 157. No, jos joku haluaa tarkistaa milloin tahansa, niin tehdään niin, mutta muuten oletan, että mennään näillä. 157 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus, kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Hyväksytty. Konfessitarkistus 3 on hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjät äänet hyväksytty. 70 on tekninen tarkistus, 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä pu- äh, hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 81 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi Tarkistus 5. Suullinen tarkistus, jonka nyt nyt EPP puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 88. Kompromissi 5 lisäksi. Kaikki puolesta vastaan tyhjätään, että hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. Pahoittelut hyväksytty. Yritetään mennä hitaasti, että voidaan tarkistaa, ja jos joku haluaa, että tarkistetaan koneellisesti, niin tehdään niin. No niin, sitten 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. 102 112 Siis 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kohta 6, 132 tekninen kompromissi, tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 149 puolesta. Eikö? Kylläpä. Tarkistus 149, uusi kohta 7a puolesta vastaan, tyhjä. Hylätty 147 puolesta vastaan, tyhjä. Hylätty 150 puolesta vastaan, tyhjät äänet hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjät äänet hyväksytty. 155 tarkistus 155, joka tulee sitten kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 165 puolesta ei vaan se roukesi, joten kompromissi 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjät äänet hyväksytty. eteenpäin. 4. Seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjä. Eli tarkistetaan 114. 114 tarkistetaan. 114. 114. hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjät äänet hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 202 puolesta vastaan tyhjät äänet hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä. Kompromissi 14 on hyväksytty. 215 lisäyksenä kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 218 ja 222 on vedetty pois, joten kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjääniä. Kompromissi. No tarkistetaan. Kompromissi 15 koneellisesti. That falls. Hylätty. Tarkistus 159 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 48 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjä, ääniä hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja 226 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja nyt äänestämme lausunnosta näin muutettuna. By electronic vote. Koneellisesti. Yksi ääni vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ääni 20 puolesta 18 vastaan. Yksi tyhjä ääni. Kiitos. Um, Mrs. Gebhardt. Rova äh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouva Charanjovaa erinomaisesta työstä ja siitä hienosta tavasta, jolla hän teki yhteistyötä meidän ryhmämme kanssa. Muutama ehto on meidän ryhmässämme asian hyväksymiselle. Se, mitä tehtiin yleishyödyllisille palveluille niiden poisjättämiselle. Ja kysymys positiivisesta listasta, joka ei mennyt läpi äänestyksessä, oli yksi tällainen pullonkaula ja toinen ehdotus on, joka liittyy ISDS järjestelmään, kuinka se voitaisiin muokata parempaan uskoon niin, että se vastasi oikeusvaltion periaatteita. Näitä me ei valitettavasti hyvä, hyväksytty, siksi emme kerta kaikkien voineet hyväksyä tätä lausuntoa, mikä minua surettaa suuresti, koska meillä olisi voinut olla paljon selkeämpi kanta valiokunnaltamme. kulteen suojakin olisi ollut paremmalla tolalla, mikäli nämä kaksi tarkastusta olisi hyväksytty. Minua tämä suur- tulos surettaa suuresti. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia paljon. Kiitoksia siitä, että selititte asian Jotkut seikat, jotka te mainitsitte, eivät välttämättä kuulu valiokuntamme toimivaltaan. Olen ihan varma, että teidän ryhmämme voi ottaa nämä asiat esiin muissa yhteyksissä ja valiokunnissa, jotka vastaavat näistä asioista. Ikävää, että niin suurta enemmistöä ei saatu kuin mitä olisi voitu saada, mutta hyvin monet ovat tehneet ankarasti työtä ja olen varma, että hyvin paljon keskustelua käydään vielä jatkossakin asiantilan korjaamiseksi vielä parempaan uskoon. Kiitoksia siitä, että selititte, mistä teidän ryhmässäni kenkä puristi. So I'm, I'm just um, on the next. Seuraava asia sitten. Seuraava äänestys. Sivulla kahdeksan teidän äänestyslistassanne on tarkistus 131. Tämä on Pusoin tarkistus. Siitä tulen äänestämään erikseen. Se ei ole kompromissin kattama. Ja esittelijä on huomauttanut, että tästä tullaan äänestämään tarkistuksesta 131, siis äänestän erikseen. Se ei kuulu kompromissiin 13. Nämä näin selvennykseksi ennen kuin mennään itse asiaan. Ja SND-ryhmä on vetänyt pois, tai Moretti on vetänyt pois tarkistuksen numero 42. 42 on vedetty pois. Ja minä nyt yritän epätoivoisesti löytää sitä. Se täällä olla äänestysluettelon ihan loppupäässä. 42. 42. Um, Solamente un Del eh, Yksi asia. EPPn ryhmäluettelossa no, ongelmia on yksi 16, kun kanssa me haluamme äänestää Besoin puolesta, mutta tämä pätee siis epp -hän. Jos sosialistit haluavat, niin totta kai he voivat. So, le- Joten siirtykäämme nyt sitten eteenpäin. Me äänestämme nyt lausuntoluonnoksesta, jonka on laatinut Lara Komi. Julkistamattoman taitotiedon liiketoimintatiedon liikesalaisuuksien suojaminen laittamalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta on aiheena. Ensin tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty niin ikään Tarkistus. No, tarkistetaan koneellisesti. Kompromissi kolme kolmas osa. Äänestys päättyy. 25.13 on hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 merkitty pois, joten tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 2. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan. Tarkistan koneellisesti. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 95 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 95. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 97 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 98 puolesta pyydän anteeksi, 98 99 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 106 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 106. Minun mielestä sen kyllä hyväksyttiin, mutta tarkistetaan nyt sitten. 106. Hylätty pyydän anteeksi, te olette aivan oikeassa. Pitäisi kuunnella varoa, mitä sihteeri sanoo. 107 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 108 puolesta vastaan. Ei tullut selväksi. 108 uudestaan. raukesi. Ei hyväksytty. 109 on mukana kompromississa, joten tarkistus kolme. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111. 113 on rauhanet, joten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme tarkistukseen 131, koska 131 on tämä Busoin mainittu tarkistus, joka on lisäys kompromissiin 13, se sama, jonka mainitsin jo alussa. Suurin piirtein sivulla kahdeksan. Kaikki, jotka ovat puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 5 viisi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 156 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 157 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 158 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 159 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty kompromissi 15 joka liittyy kompromissiin neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi, kuusi, neljä tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, kuusi, viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 166 on identtinen, tässä tuli hoidettua tarkistus 8, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 9 puolesta vastaan tarkistetaan. Yhdeksän onkin jo katettu. Pyydän anteeksi. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan. 177 täytyy tarkistaa. hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 olikin rauennut, pyydän anteeksi. 174. No siirtyväksi kompromissi 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 186, 187 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tarkistus 11 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. toista, ei siitä, mutta yksi viisi neljä viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suurin tarkistus joka pyrkii ottamaan alakohdan A pois puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 196 raukesi, koska suulen tarkistus hyväksyttiin 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 200 on rauennut 201 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa on vedetty pois. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 206 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneesti 206. Hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 209 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 216 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 217 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 218 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 ja 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan koneellisesti 226. Öö, se hylättiin yhden äänen enemmistöllä. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Well, um, I'm considering... Minäpä pohdinkin tässä, voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä näistä rutiinitarkistuksista 17.30. Voidaanko hoitaa tämä yhtenä? Ei. No, selvä. Eikö millään? No, mennään sitten yksi, yksitellen. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 22 koneellisesti. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 25 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty 28 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 29 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 30 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 34 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 35 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 35. Tarkistetaanpa 35 vielä. Viisi äänestys alkaa ja päättyy. No, avataanpa tämä äänestys vielä uudelleen. Tarkistus 35. 35 hylättiin. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämäkin. 36 tarkistus koneellisesti. Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää No tarkistetaan tämä tarkistus 37 myös koneellisesti. No niin, tämä hylättiin. Tarkistus 38. Raukesi. 40 myös. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 42 vedetty pois. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan Pahoittelen tämä raukeaa. Meidän ei tarvitse äänestää tästä. Seuraavaksi kompromissi neljä puolesta No, tästä ei tarvitse äänestää. <laughs> No kiitoksia, kun muistutitte minua tästä. Tämähän on katettu jo kompromississa 15. Siis siirrytäänpä suoraan tarkistukseen 51. Siis 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52. No, 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Näyttäisi siltä, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaanpa vielä uudemman kerran. 58 koneellisesti. Viisikymmentäkahdeksan hylättiin. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 vedetty pois. 61 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 63 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. 63 koneellisesti. Tämä hylättiin yhdellä äänellä. 62 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa 62kin. Lähestulkoon ollaan jo äänestyksen lopussa. Yksi ääni vielä. Äänestys päättyy. 62 hylätään kahdella äänellä. 64 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistanpa tämänkin. 64 koneellisesti. 64. Hyväksytty. 65. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 66 on jo katettu. Ja näin ollen äänestämme seuraavaksi lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Kiitos people to vote. Thank you. Kiitokset. Ja paljon onnea myös tässä esittelijälle jälleen. Kiitoksia, että kestätte minua. Jotkut näistä äänestystuloksista olivat hyvin hilkulla. Haluaisin kiittää kollegoita ja varjo esittelijöitä. Sillä oli tulkoon ihme tässä aikataulussa saada tämä läpi, joten kiitos kaikille. Um, thank you for working miracles. Okay, thank you. Kiitoksia tästä kovasta työstä. Kiitoksia, kiitoksia. Right. I, I think we're now on the last vote. No näyttäisipä siltä, että olemme nyt tämän äänestysrupeaman viimeisessä äänestyksessä menossa. Ja tämähän on Pascal Duranin lausunto. Ja kiitoksia herra Duran tästä aika ihmeestä. Teitte tämän hyvin nopeasti. Tässä kysymys on Euroopan strategisten investointien rahastosta tehtävään asetukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen. Tarkistus 36 EN on ensimmäinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan Ei kovinkaan selvä. Tarkistetaanpa tarkistus 37 koneellisesti. 37 tarkistusäänestys. Vielä kolme ääntä tarvitaan. Kolme ääntä vielä. Äänestäkää hän. Äänestys päättyy ja hyväksytty viidellä, viiden äänen enemmistöllä. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 kahdessa osassa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Ah, tämä tarkistetaan vielä. 49. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää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 äh, anteeksi, kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta vastaan. Kuusikymmentä hyväksyttiin. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta ei vaan tämä raukeaa. 78 samalta raukea. Tarkistus 80 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 82 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 83 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80, ah, haluatteko tarkistaa tuon? 83 tarkistetaan koneellisesti. 83 siis koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 85 puolesta vastaan. Tyhjää. Näyttäisi siltä, että 85 hylättiin. No, tarkistetaan tämä. 85, koneellinen tarkistus. Hyvin hämmentävää. Hyväksyttiin. Pahoittelen. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 87 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 88 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 89 puolesta, vastaan tyhjää hyvä, äh, hylätty 90 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 91 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 92 puolesta, tämä on poisto puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 93 poisto ja 94 samanlainen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 Siitä voidaan äänestää 95, siis puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä koneellisesti. 95. Hyväksytty. Seuraavaksi johdanto-osan kappale 1, tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää. Hylätty. 14 puolesta vastaan, tyhjää. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 16 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 17 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi. No kaikkihan tästä on rauennut aina tuonne kompromissi kahdeksaan asti, näin minulle sanottiin. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä 32 koneellinen tarkistus. 32. 32. Me siis tarkistamme sitä nyt. Hyväksyt? <laughs> Anteeksi. 33 on rauennut. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyh No, näyttäisi siltä, että se hyväksyttiin, mutta jos haluatte, niin tarkistetaanpa tämä vielä uudemman kerran, eli tarkistus kolme. Tarkistamme tarkistusta kolme koneellisesti. Vielä yksi ääni tarvitaan. Hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta. Ah, anteeksi, edellinen siis hylättiin. Ja loppuäänestys lausunnosta näin muutettuna. Kiitokset. Hyväksytty 30 puolesta 6, vastaan kaksi tyhjää ääntä. And I'll come back and do yours at quarter past five, that's okay. I'm losing my voice. Yes, Thank you. If we can move to the next part of our agenda. Kiitos, siirrytään eteenpäin esityslistalla. Kiitos kollegoille, että olette täällä. Minä johdan puhetta, kunnes puheenjohtaja palaa. Eli jos Jiri Pospisil voisi tulla EPP-ryhmästä. Kuuletteko minua? Kollegat, olkaa hiljaa, kiitos kun poistutte, niin voidaan siirtyä eteenpäin esityslistalla. Jiri Pospisil, olette siellä mahtavaa. Jos nyt sitten puheenvuorona on teille, olkaa hyvä. Předsedající, dámy a pánové. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kollegat. Haluaisin lyhyesti tiivistää tämän parlamentin neuvoston asetuksen, joka liittyy liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottorin päästöraja-arvoja ja tyyppihyväksyntää. Otsikko vaikuttaa hyvin tekniseltä, mutta kyse on itse asiassa hyvin yksinkertaisesta asiasta. Itse asiassa kyse on päästörajoista polttomoottoreissa, jotka ovat siis laitteissa, joita ei käytetä teillä. Asetusehdotuksessa määritellään ensin kaiken, minkä se kattaa, eli nämä liikkuvat työkoneet, tässä on eri laitteistoa, pieniä laitteita, joita voidaan kantaa kädessä muun muassa. Ja siellä on aina sitten jopa telaketju koneita ja hyvin monimutkaisia laitteita. No tämä ei ole täysin uusi aihe. Se liittyy myös säännöksiin, jotka liittyvät direktiiviin 98 kautta 68 EY. Direktiivi aikaisemmin sitä muokattiin useasti ja käytännössä tämä direktiivi ei ole täysin täydellinen, sillä se ei kata kovinkaan monia liikkuvia työkoneita ja, tietty, ja tiettyjä moottorikategorioita. Sen takia komissio päätti esitellä tämän uuden ehdotuksen, jossa säännellään paremmin päästöraja-arvoja tämän tyyppisille moottoreille. Eljetuksen alussa on määritelmiä, juridisia sellaisia, ja jos tarkastelette tarkistuksia, jotka esittelen, niin olen laajentanut tätä määritelmää esimerkiksi mitä kutsutaan vaihtomoottoreiksi. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Olen osallistunut useisiin keskusteluihin, jossa on käsitelty sitä, että miten tämä asetus saattaisi olla jopa vahingoittava, jos ajatellaan tuottajia, joiden pitää vaihtaa näitä moottoreita. Ja tämän keskustelun jälkeen esittelin tarkistuksen, joka liittyy tähän vaihtomoottoriin nimenomaan esim. Jos on veturi, ja sen olemassaolon aikana sitten pitää korvata tai vaihtaa tämä moottori, niin sitten pitäisi pohtia, että miten tämä asetus, miten se pitäisi kattaa olemassa olevat laitteet, esimerkiksi juuri veturit. Tämän asetuksen voimanottamisen jälkeen pitäisi vaihtaa siis moottorit tietyissä tilanteissa, joten tilanne on melko monimutkainen. Ja useimmat ovat sitä mieltä, että jos on ja tiettyjä koneita, ja jos moottori vaihdetaan, niin asetuksen ei pitäisi kattaa tämän tyyppisiä tilanteita. Uusiin moottoreihin pätee toisia paramet- toiset parametrit, ja olisi hyvin vaikea laittaa näitä moottoreita jo olemassa oleviin koneisiin. Sen takia olemme määritelleet vaihtomoottorin ja olemme pyytäneet siihen poikkeusta, poikkeuslupaa. Kaikilla tarkistuksilla on tavoitteena suojella ympäristöä, ilmanlaatua ja toisaalta tässä halutaan valmistella asetusta, joka on toteuttamiskelpoinen käytännössä. Se sallisi valmistajille sen, että heillä olisi tarpeeksi aikaa valmistella uusien tuotteiden parametreja. Liian pikainen täytäntöönpano saattaisi johtaa siihen, että valmistajat eivät voisi reagoida asian kunnolla. Tämä on ongelma. Toinen ongelma liittyy näiden koneiden käyttäjiin. Mainitsin jo juuri tämän veturiesimerkin, jos ennen asetuksen voimanastumista heillä on jo laitteita tai koneita ja sitten moottorit vaihdetaan, niin heillä pitäisi olla mahdollisuus jatkaa näiden laitteiden käyttämistä jos ne ovat maksaneet esimerkiksi paljon, joten heidän ei olisi pakko ostaa kokonaan uutta konetta, vaan voisi olla vaihtomoottoreita. Eli pyrin löytämään tasapainon toisaalta ympäristönsuojelu ja toisaalta valmistajien ja käyttäjien intressit. Kysehän on monimutkaisista laitteista ja ne ovat kalliita. Mainitsin nämä veturit. Minä osallistuin veturivalmistajien kanssa keskusteluihin on sanottu, että usein veturin elinaikana moottori pitää vaihtaa ja olisi hyvin vaikea sitten käyttäjille korvata myös itse veturit, jotka ovat totta kai hyvin kalliita. No niin, eli ongelma ei ole monimutkainen juridisesti. Minä kannatan komission ehdotusta tässä on pyrkimyksenä saada aikaan parempaa sääntelyä, jos ajatellaan kaasupäästöjä, sillä ehdotus koskee volyymiä ja määrää, hiukkasten määrää, mutta myös niiden massaa. Eli siinä otetaan sitten paremmin huomioon hiukkasten vaarallisuus ympäristön kannalta – Eli kyse on parempasta tilanteesta verrattuna direktiivin. No niin, tässä oli lyhyt tiivistelmä tästä raportista. Tämä menee oikeaan suuntaan tämä ehdotus. Yrityksenä on lisätä juridista oikeusturvaa saada parempaa sääntelyä aikaan, jos ajatellaan siis asetuksen käyttäjiä. Ja pyrkimyksenä on myös se, että valmistajat, laitteen valmistajat eivät kärsisi tästä. Koitetaan löytää siis kompromissi tässä esitykseni. Kiitos. Thank you um, to our rapporteur. Um, Kiitos esittelijälle. Uskon, että oli erittäin osuva kuvaus asiasta, joka nyt on kyseessä. Tänä joukkovarjoesittelyitä heistä ensimmäisenä puhuu Maria Grappini SND-ryhmän nimessä. Ehm, vreau să-l felicit pe raportor pentru că este un raport... Kiitos, on ensinnäkin onnitella onnittelen esittelijää, koska tämä on erittäin vaikea ja tekninen asia hoidettavaksi, mutta sitäkin tärkeämpi. Olen itse insinööri. Yritin monta kertaa lukea tätä tekstiä ja saa jonkinlaista selkoa siitä, mitä tämä direktiivin muutos tarkoittaa käytännössä ja katsoin myöskin tehtyjä ehdotuksia. Näiden pohjalta sitten aion tehdä tarkistuksia. Ensinnäkin, nyt ei tarvitse tästä koitua lisää kustannuksia, mikäli kaikkea pidetään varaosana, niin esittelijän näkemys on hyvä. Veturin moottori voidaan korvata ilman, että koko veturia tarvitsee vaihtaa. Tämä on hyvä ajatus. Mutta uskon, että meidän täytyy enemmän tehdä työtä sen varmistamiseksi, että me katsomme, miten asiat kannattaa hoitaa, mikäli mu- moottori vaihdetaan niin kuin esittelijä ehdottaa. Ja tämä tehdään vuoden 2011 jälkeen, niin kuinka voidaan varmistaa, että tuo moottori on turvallinen käyttäjän kannalta, eikä se saastuta? Ja ettei käytetä käytettyjä moottoreita, jotka saattavat vaarantaa käyttäjän hengen tai saattavat saastuttaa vielä enemmän kuin alkuperäinen moottori. Ja toinen ajatus on se, että esittelää ehdottaa artiklan 13 poistamista tästä vastaavuussertifikaatista tai sääntöjenmukaisuussertifikaatista. Me voimme työstää tätä artikkelaa vielä, mutta emme vo, en usko, että me voimme luopua sertifikaattiajatuksesta ja sääntöjen vastaavuusmääräyksistä. Uskon, että sertifikaatissa, sertifikaatti täytyy pitää mukana artiklassa 13. Kenties tämä artikla 13 voidaan kuitenkin muotoilla hieman eri tavalla. En usko, että artikla 46 tarvitsee poistaa. Kyse on sisäisesti akkreditoiduista palveluista tuottajan puolella, ja tämä suojaa kuluttajaa. Kyse on testaamisesta ja moottoreiden ylläpidosta huollosta. Artiklaa 46 täytyy muokata, ei sitä kannata kuitenkaan poistaa. Toivon, että minun tarkistukseni ovat riittävän selkeitä ja täsmällisiä. Ja toivon mukaan saamme aikaan mietinnön, joka rikastuttaa sitä ehdotusta, joka meillä nyt on edessämme silloin, kun puhumme näistä liikkuvista työkoneista. Kiitos. Sitten ECRn Edustaja Dan Dalton. Kiitoksia puheenjohtaja. No, meidän puoleltamme me tuemme komission yleistä lähestymistapaa lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja sen toimeenpanon helpottamiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi. No, minulla tässä oli hieman kysymyksiä, kun komissio vastaa tällaisella asetuksella. Useinhan tässä tarvitaan paljon perusteluja. Minä en ole aina varma siitä, että perusteluja löytyy. Haluaisin, että minua vakuutettaisiin komission taholta vähän enemmän siitä, että tässä perusteluja löytyy. Tämän tämä syrjäjäte, minä ajattelen, että tässä kannattaa EU ja Yhdysvaltojen päästörajat saattaa samalla linjalle ja se, että poistetaan myös näitä esteitä. Tämä on tärkeä asia, kun ajatellaan TTIP-keskustelujakin. Mitä sitten tulee joihinkin näihin erityisiin asioihin? Ajatellaan nyt vaikka sisävesiliikenteen alusten moottoreita, niiden päästörajoja. Tämä on erityisasia. Minä hieman pelkään, että tässä saattaa tulla muutamia tahattomiakin seurauksia tästä. Moottorin tuottajat EU-ssa saattavat poistua markkinoilta. Meidän täytyy varmistaa se, että näin ei tapahdu. Meidän täytyy saada tasa, tasapaino aikaiseksi. Haluamme parantaa ilmanlaatua, mutta emme saattaa näitä toimijoita pois Euroopan markkinoilta. Ja olen iloinen esittelijän tarkistuksista moottoreiden markkinoille saattamisen osalta ja tämä täytyy olla samassa linjassa myös ajoneuvojen osalta. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä on tärkeä asia, koska meillä on suhteettoman paljon dieselmoottoreita rautateillä, joten tämä on tärkeä asia. Tietysti kun moottoririkko tulee, niin ei tarvitse koko laitetta korvata, vaan pelkkä moottoria. Tämä on asia, josta meidän täytyy myös huolehtia. Ja sitten vielä viimeiseksi voimme tukea esittelijää, kun pidennetään kuudella kuukaudella tätä siirtymäaikaa. Näin yrityksille jää enemmän aikaa toimia. Ja odotan innolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa. Kiitos. Sorry, Sokanteeksi mikrofoni ei ollut päällä. Haluaisin antaa liberaaliryhmälle puheenvuoron, mutta heidän varjoesittelijänsä ei ole paikalla. Eikä täällä oikeastaan ole muitakaan varjoesittelijöitä muista poliittisista ryhmistä, joten siksi ajattelen, että tässä vaiheessa voitaisiin kenties antaa komissiolle puheenvuoro, mikäli komissio haluaa avata sanallisen arkkuunsa. On, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Muutama alustava huomio ensinnäkin. Panemme merkille, että hyvin läheiset näkemykset ovat kannat, jos ajatellaan komission ensimmäistä kantaa ja esittelijää. Se on hienoa. Tämä pätee tavoitteisiin, jos ajatellaan ilmanlaatua ja sitä, että miten se markkinoiden toimivuus toteutuu. Ja erityisesti jos ajatellaan yksinkertaistamisen tavoitteita ja sääntelyn tehokkuus. Siinä tavoitteet ovat lähemmät. Tästä haluaisin puhua lisää. Yksi kaikkien tunnustama heikkous edellisessä tai olemassa olevassa direktiivissä on vaikeus, joka liittyy täytäntöönpanoon ja tämä tehokkaasti. Eli, eli että pyritään varmistamaan, että markkinoilla olevat tuotteet vastaavat olemassa olevaa säännöstä, jos ajatellaan ilman laatua. Tämän takia pohdimme asiaa ensinnäkin, jotta voisimme tarjota ehdotuksen asetukseksi, jotta säännöt olisivat selvät ja pyrimme määrittelemään ne yhteisön tasolla, mutta lisäksi ta- olemme sitä mieltä, tarvitaan välineitä, tällainen ö, sertifikaatti, jolla voitaisiin tarkistaa, että voidaan varmistaa, että ainoastaan tuotteet, jotka vastaavat tiettyjä kriteerejä, voidaan laittaa markkinoille. No, keskustelua on hyvä nyt käydä valiokuntainen kanssa, sillä me olemme sitä mieltä, että näitä olemassa olevia määräyksiä ei pitäisi poistaa. Mieluummin siis käymme keskustelua käytännön tavoista toteuttaa nämä sertifikaatit. Tässä alustavat huomiot tässä kohtaa. Kiitos. Esittelijä, haluaisitteko jotain sanoa tässä vaiheessa vastauksena varjoesittelijöille ja komission edustajalle? Děkuji pěkně, jenom velmi stručně, protože v zásadě vnímám, že všichni shodujeme na filozofii toho. Hyvin lyhykäisesti, hyvä puheenjohtaja, koska uskon, että tässä olla varmaankin ajattelutavan kanssa suhteen yhtä mieltä. Kiitoksia tästä ehdotuksesta tarkentaa näitä korvaavia vaihtomoottoreita. Me tarkastelemme, tarkastelemme tämän vielä. Minä olen kyllä valmis keskustelemaan tästä toista ehdotuksesta. Se oli enemmänkin komission ehdotus. Minä olen täysin avoin keskustelemaan siitä. Mitä tulee sitten itse päästöarvoon? Yritän löyt, olen yrittänyt tavata erilaisten laitteiden rakentajia, moottorirakentajia ja pienten, keskisuurten suurten ja suurin osa oli yhtä mieltä siitä, että tämä päästöraja on ihan toteutessa oleva. On tärkeää esittää kysymys siitä, tuleeko tämä asetus asettamaan turhia rajoja rakentajille. En usko, että tällainen päästöraja voisi olla valmistajien osalta mitenkään hankala. He kyllä kunnioittavat tätä päästörajaa, mutta mutta täytäntöönpanoaikaraja on ongelmana. Eli tämän aikarajan puitteissa tuottajan täytyy saattaa tämä moottori vaatimusten tasolle. No niin, kiitoksia näistä kommenteista ja kiitos siitä, että pystymme keskustelemaan näistä tarkistuksista. Kiitos. Eh, kiitos esittelijälle. Sitten tarkistusten jättöaikaan viimeistään 14. huhtikuuta. Tarkistuksia tullaan käsittelemään 6. ja 7. päivä toukokuuta. Näin on lukee. Ja toinen tarkistusten käsittelypäivä on 22. kesäkuuta ja äänestys on määrä toimittaa 23. kesäkuuta. Tietystikin kyse on lausunnosta, joka annetaan ympäristövaliokunnalle, joka on vastaava vastuuvaliokunta. Kiitos esittelee varjoesittelijä komissiolle, koska minä itse hoidan seuraavan asian, joka on esityslistalla. Niin. Kiintisanan puheenjohtajan nuijan tällä välin Rova Gebhardille, joka on kaikkien vanhin paikalla oleva jäsen. Niin, että minä voin sitten esitellä oman asian. Sopiko tämä teille, Rova Gebhardt? Eikä tämä teitä millään tavalla haittaa, että tulette nyt tänne. Okei. Okay. Mm. Okay. Okei, okay, so schnell kommt man zu einem... No niin. Tällä tavalla sitä yllättäen voi joutua puheenjohtajaksi, joten suonette anteeksi, että minä tässä hieman saatan änkyttää. Seuraavaksi meillä on mietintö, joka käsittelee kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita. Esittelijä on Rova Styler, joten Katrin, anna palaa. Thank you very much, Madam uh, Chairwoman, and uh, thank you to uh, colleagues. Uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegoille myöskin. Esittelin tämän mietintöluonnoksen jo pari viikkoa sitten. Silloin kaikki saimme tietää, kuinka tärkeä tämä asia on turvallisuuden kannalta. Ja muutoinkin, meidän kannattaa aina muistaa, että kyse on 40 miljardista vuodessa, kun tarkastetaan liikevaihtoa ja sitten laitteiston osalta myöskin valtavan suurta merkitystä tällä on EUn talouden kannalta. Työn turvallisuus on erittäin tärkeä asia. 202 tarkistusta on tähän asiaan tehty ja kollegoiden avulla olen onnistunut tekemään 27 tarkistusta. Iksi ehkä olisi voinut käydä lävitsemään 27 tarkistusta. Jotkut kollegoista, jotka ovat paikalla, eivät ole tehneet tarkistuksia, mutta mikäli otetaan tarkistus 203, 202 ja 204, neljä. Olen varma, että näiden pohjalta voidaan saada aikaan kompromissi. 205. Niin ikään on kunnossa. Sitten kaksi, se oli varmaan teidän tarkistukseni, niin kun totta, Diita. Tämäkin on tärkeä asia. Mutta sitten 206, 209, uskon, että nämäkin ovat oikean suuntaisia. Ja, mutta sitten 210 Tämäkin on sinun, Diita. Luulen, että lauseen loppuosa, jossa sanotaan jotakin poikkeuksista, niin minun mielestäni tätä täytyy hieman selkeyttää, mikä tämä sinulle sopii. Soveltamisalasta tästä, tässä puhutaan ja niin poispäin. Uskon, että CE-merkintä laitteiden asentamisen yhteydessä tätä asiaa täytyy pohtia. Viimeisessä vaiheessa sitten 201 16. Tässä tietystikin luodaan uusi määritelmä ja siksi minun täytyy pyytää tähän selvitystä vielä 211, 212 ja 213 ja myöskin 214 on tällaisia, joita täytyy vielä juridiselta kannalta selkeyttää. Ne voi, niitä voidaan harkita. 215 on selvennys Tähän tarvitaan selvennystä. Tulen tätä sitten pohtimaan. 216 on kunnossa 217 ja 218 aina tarkistukseen. Tarkistan vielä tarkistukseen 216 ja 226 saakka. Nämä kaikki nähdäkseni ovat sellaisia, jotka voin hyväksyä. Sitten 227. Sitä täytyy vielä hieman selvittää. 228 229 jälleen kerran on hieman epäselvyyttä. Kiittäisin kollegoita siitä, että he ovat käyttäneet aikaansa lisätäkseen jotakin asian, jota olemme kerran käsitelleet. Ja kysehän on mukauttamisehdotuksesta. Ja me pyrimme tämän avulla vahvistamaan sitä ehdotusta, joka meille on esitetty. Olisin kiittää kiittää kollegoita siitä, että ovat lisänneet tekstiä rikastuneet sitä. Nyt olisi hienoa kuulla, mitä komissio on mieltä näistä lisätarkistuksista. Olen varma, että järkevä kompromissi, saa järkeviä kompromisseja syntyy vielä. Ja aion hyväksyä ne tarkistukset, jotka nyt hyväksyn ja ne, jotka, joita en voi vielä hyväksyä, en niitäkään sulje täysin pois, vaan minä haluan oikeudelliselta kannalta hieman selveyttä niihin. Kiitoksia kollegoille ja kiitoksia rouva puheenjohtaja Ilominen vastaan kysymyksiin. Um, thank you very much. Minä muuten tulin takaisin. Huomio, huomio. Kansanpuolen esit, varjoesittelen herra Pusoi. Very much. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja luvallanne. No, tämä on hyvin tekninen raportti, haluan puhua romaniaa, jotta varmistan. Sumesk uh, Että kaikki tulee selväksi. Haluaisin kiittää kollegani Tyleria hänen huomioistaan. Kuten olette huomanneet, että olen jättänyt muutaman tarkistuksen. Niihin liittyen haluaisin korostaa seuraavaa. Mitä tulee tarkistuksen 204 asetuksessa, ei pitäisi mainita erikseen tiettyjä riskejä niin kuin häkä, vaan siinä pitäisi puhua käyttäjien yleisestä turvallisuudesta, kun he käyttävät näitä laitteita tavallisissa olosuhteissa. Siellähän on muitakin päästöjä, jotka voivat vaikuttaa kansalaisen terveyteen haitallisesti. 206 tarkistus jäsenvaltioita pitää kannustaa lisäämään tietoisuutta siitä, miten tärkeää ovat kunnossapidot ja huoltotoimenpiteet. Ne voivat vähentää riskiä. Ja sitten on muitakin tarkistuksia, Osa niistä on tehty yhdessä Palnovan kanssa. Uskon, että yhtä lailla lisävarusteisiin pitäisi päteä nämä säännökset. On hyvin vaikeaa maassani Romaniassa pienille valmistajille tai Bulgariassakin antaa eri sertifikaatteja liittyen lisälaitteiden kohdalla. Tarvitaan yksi ainoa vaatimusten mukaisuuden sertifikaatti, samoin kuin muussakin lainsäädännössä jo on. 211, 212 tarkistukset, missä on uudet määritelmät. Siinä on tarvittavat yksityiskohdat liittyen kaasupäästöihin 213, se on vedetty pois, 226 liittyy viime jätevesijärjestelmään, joka on tärkeää. Kondenssin poistojärjestelmässä pitäisi ottaa mukaan liitteeseen yksi. Se on tieto, joka on tarpeen, jotta laite toimii 229. Sertifikaatin soveltamisala kuuluu, että vaatimukset täyttyvät, sillä muutoksia ei muuten tapahdu jos ajatellaan muun muassa sertifikaatin vanhentumista. Ja tämän prosessin myötä tuote, tuotteeseen tehdään tarkastuksia ennen kuin se voidaan päästä markkinoille joka vuosi myös sitten sen jälkeen. Kiitos. Thank you, Dan Dalton. Kiitoksia Dan Dalton sitten ESR-ryhmän nimessä, olkaa hyvä. Aminat. Kiitoksia puheenjohtaja. Avain kysymyksenä on se, että tämän homman täytyy toimia. Ja tämähän on äärimmäisen tekninen kokonaisuus. Meillä ei ole ollut kuitenkaan tähän niin paljon tarkistuuksia. Ja tämä kyllä heijastelee sitä yhteisymmärryksestä, jota on tästä uudesta lainsäädäntöpuitteistosta ja myös hyvästä esittelijän työstä. Minulla on kaksi seikkaa esille tuotaviksi. Ensinnäkin meidän täytyy saada aikaiseksi järjestelmä, jossa ei ole liikaa merkintätaakkaa tässä ja meidän täytyy toimia niin, että tässä ei etänytä kokonaisessa vaikutustarkoituksesta. Ja toinen seikka liittyy siihen, mitä edeltävä puhuja sanoi. Tässä puhuttiin häkää ongelmasta, ja tämähän on tärkeä kysymys tässä. Meidän täytyy varmistaa se, että me kontrolloimme tätä mutta tämä ei ole ainut turvallisuuskysymys, joka liittyy näihin laitteisiin. Ja meidän täytyy varmistaa se, että me emme liikaa keskity häkävaaraan ja jätä huomiotta muita vaaroja. Hieman enemmän tasapainoa tähän, mutta muuten olen kyllä varsin tyytyväinen tähän. Dieter Schönzova. Dieter Charanzova sitten. Kiitos, minäkin haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Kuten edellisetkin puhujat totesivat, tämä on melkoisen tekninen asia ja Ongelmia yleensä esiintyy yksyskohdissa, joten kaikki täytyy saattaa kuntoon. Olen itse tehnyt lukuisia tarkistuksia ja nyt lyhyesti poimisin niistä kolme esiin. Ensinnäkin häkää. Uskon, että teksti, jonka osalta pyrin kompromissi sanamuotoon teidän tarkistuksenne pohjalta, niin katsomme, että teksti on parempi kuin oikeudellinen teksti. Kenties voitaisiin hyväksyä sitten c että meidän pitäisi ottaa myöskin NLF-sanamuoto, se, että merkintä pitää olla paketissa, mikäli sitä ei voi laittaa itse tavaraan. Nämä ovat teknisiä tarkistuksia, mutta uskon, että ne ovat silti tärkeitä. En tue vaatimusta, että pelkästään ammattimainen huolto on mahdollista kaasulaitteiden osalta – riittäisi, että asiantuntijan neuvot tässä mainittaisiin tarpeelliseksi. Guestele varjosittelijoiden Pascal Durand. Hän on vihreiden varjosittelija, mutta hänkään ei ole paikalla. EFDDstä ei ole ristin sielua. Haluatko kukaan muu puheenvuoron? Like to hear from the commission. Haluaisitko kuulla, mitä komissio on sanottavana? No, kuullaan sitten komissiota. Thank you. Kiitoksia. Kiitos Johtajan tarkistuksista. Haluaisimme vetää huomionne tarkistukseen 211 ja 12, sillä määritelmät tässä kohtaa eivät vastaa tätä itse asiaa. Itse asiassa jäsenvaltiot viestivät näistä variaatioista kaasun laadussa ja nämä vaihtoehtotetaan huomioon kaasulaitteen suunnittelijan toimesta, eikä toisinpäin. Eikä ole selvää, miksi viitataan mui, äh, siihen, että tämä vastaisi muita äh, direktiivejä. 213 vedettiin takaisin, mutta mitä tulee 212 tarkistuksen taas kerran, niin, niin yleinen tilanne liittyy kaasun laatuun ja jäsenvaltion tehtävänä on viestiä tästä asiasta. Heidän laitteensa pitää sopeuttaa, jotta ne ovat turvallisia, ja kysele siitä, että laite automaattisesti olisi normin mukainen, vaan jäsenvaltion pitää tiedottaa asiasta ja laitteen valmistajan pitää sitten noudattaa normeja. Sitten tulee todistuksen 210, 18 ja 222, 225. Ne viittaa vastaavat varusteisiin ja CE-merkintöisiin. Poikkeukset CE-merkintöihin, niitä ei voida soveltaa, kun tätä CE-merkintää voi laittaa varusteeseen itseensä. Ja olemme samaa mieltä Jorantason kappaleen kanssa, mutta haluaisimme ehdottaa, että nyt kun näitä CE-varusteita tulee artiklassa 18, on säännöt siihen liittyen, ja tarvitaan kohta kaasulaitteille, toinen kohta varusteille ja sitten voidaan katsoa, että missä, jos C-merkintä ei voi laittaa varusteeseen itsensä, voidaan kirjata tai tähän pakkaukseen tai asiakirjoihin, jotka tulevat tuotteen mukana. Mitä tulee 2029 aikarajan mieluummin 10 vuotta, sillä sertifikaatin uudistamiseen liittyy muuten ongelmia ja 2004 tarkistuksessa on epäselvyyksiä, jotka liittyy keskittymän vuotoon Leakage of Concentration. Kiitos. Cathy Starr, the rapporteur, would you like to come back? I, th I thank the Commission for some of that legal clarity. Kiitoksia komissio tästä oikeudellisesta selvyydestä. Tässä on useampia asioita, kun ajatellaan toimialaa, mikä on mahdollista, mutta myös voimme yrittää jostakin etsiä yhteisymmärrystä ja toiset saattavat olla sitten ongelmallisempia, mutta se, että saadaan nyt selvyyttä siihen, mitä voidaan tehdä teknisten asioiden osalta, jotka ovat käsittelyssä, olisi oikein hyödyllistä, jos voisimme tavata varjoesittelijöiden kerran ja tarkastella sitä, pääsemmekö kompromisseihin, mutta kokonaisuudessaan se, että olemme nyt menossa oikeaan suuntaan. Jäsenvaltiolla voi olla tässä myös toimivaltuuksia. Meidän pitäisi löytää tapa päästä näistä ongelmista ja varmasti pääsemme eteenpäin, koska tämähän on aivan äärimmäisen tärkeä lainsäädäntö ajatellen näitä kaasulaitteita – Tämä vaikuttaa hyvin moniin ihmisiin ympäri Euroopan unionia. Heidän turvallisuutensa on aivan tähdellinen tämän valiokunnan jäsenille. Joten kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Odotan niin olla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. En tiedä, haluatko jäädä tässä nyt... En, voisitteko muistuttaa tästä aikataulusta? Minulla ei ole sitä edessäni. Aivan totta. Kompromissitarkistuksia tullaan käsittelemään 20. huhtikuuta. Valiokunta äänestää 23. huhtikuuta. Ja toivon mukaan neuvottelut saadaan päätökseen toukokuussa ja sitten aloitetaan Latvian puheenjohtajakaudella keskustelut paketista, johon kuuluu myöskin tämä köysillä ratalaitteistokysymys muiden muassa. Rova Styler nyt sitten voi leikkiä taas puheenjohtaja, koska minä esittelen asiani. So, thank you. We now turn... Kiitos. Nyt siirrymme puheenjohtajamme mietintöön, Vicky Fordin mietintö siis henkilön suojaimista. Eli nyt esittelen puheenvuoro. Kiitos. Thanks to the shadows, um, for... Kiitos varjoesittelijöille heidän avustaan. Meillä oli hyvä kokous Strasbourgissa. Tiedän, että olemme hieman aikataulusta edellä, joten toivottavasti muut varjostajat, jotka eivät ole paikalla, niin pääsevät paikalle. Tai teidän edustajansa on. No, mutta hyvä yhteisymmärrystä on useista aiheista. Ja tiettyjä eroavaisuuksia tietenkin. Eli laadin mietintöjä kolmella osa-alueella jotka saadaan päätökseen viikonloppuun mennessä. Ensinnäkin soveltamisala, johdantosakappaleet 9-31 ja sitten on 2 kohta 2, tarkistukset 147, 151, 164, 167 ja 18-215. Ja kom- sitten kompromisseja tulee myös voimassa olosta EU-sertifikaateissa ja niiden päivittämisestä. Kiitos komissiolle ehdotuksista tähän liittyen ennen näiden tarkistusten jättämistä jo. Mutta kompromissit tulevat katsomaan kappaleet 24, artikla 8 ja sitten tarkistukset 1, 57-160, 1, 1, 8, 2, 06 muun muassa ja niin edelleen. Euroopan turvallisuusfederaatio on minun ja varjoittajien kanssa käynyt hyvin mielenkiintoisia keskusteluja ehdotuksesta, joka liittyy siis yksinkertaistettuun menettelyyn, ja haluaisin kuulla varjoittajien näkemykset siitä, mitä he ovat ehdottaneet ja kolmannet kompromissit liittyvät siihen, että varmistetaan, että kohdat ovat oikeissa riskikategorioissa, ja tämä kattaa liitteet 1 muun muassa, ja tarkistukset 217-222. On muitakin tarkistuksia kollegoilta, joita voin kannattaa erityisesti liittyen yhteystietoihin, jotta ne ovat jäsenvaltion kielellä, jos siis ajatellaan, että missä tuotetta markkinoidaan. 186, tarkoitukset eteenpäin, 213 ja niin edelleen. Hyviä ehdotuksia on saatu siitä, että asiakirjat pitäisi olla paremmin saataville, muun muassa sähköisesti Tarkistukset 187, 193, 195, 207, 227. Sitten hyviä tarkistukset käsittelevät muun muassa tarroja, joita on muotisyistä esillä eikä välttämättä turvallisuuden takia. Tarkistukset 1, 48, 175, 176, 177 liittyvät muun muassa näihin. Arimo on jättänyt ne, Rochefort ja Mastalka myös. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä ja käsitellä näitä kompromisseja. Kuitenkin on myös huolenaiheita, tarkistus 1.90 Mastalkalta jotka liittyy kuvallisiin ohjeisiin. Useat sidosryhmät ovat sanoneet meille, että nämä no, piktogrammit saattavat olla hämmentävämpiä sidosryhmille, joten ne eivät yksinkertaista, vaan saattavat johtaa sekavuuteen, joten ne vaivaavat minua. Minusta meidän tulee varoa, ettei heikennetä kollegoiden työtä, jos ajatellaan markkinavalvonta asetusta olisin kuulla lisää Rova Westfaalilta siltä, miten tarkistukset 192 ja 197 vaikuttavat tähän. Ehkä kyse on kieliongelmasta, ehkä se on jo katettu jossakin muualla ja ehkä voimme ottaa tästä luonnoksen muualta sellaisenaan Haluaisin kuulla, miten Rova Anderssonin keskustelu meni komission kanssa. He käsittelivät sitä toisen käyttöön ennaltavaratumisen varautumisen periaate, sillä tiedän, että komissio on sanonut, että tämä periaate ei välttämättä kuulu tähän lainsäädäntöön, jos on kyse harmonisoinnista. Ja tarvitsen komissiota tietoa tähän liittyen. Tiedän, että Westfall on jättänyt samanlaisen tarkistuksen 166 tarkistuksen nimittäin lopuksi. Rochefort, tarkistus 20, 12, 12. Niiden myötä olisi välttämätöntä, että vaatimusten mukaisuuselimet saisivat tietyn sertifikaatin, jonka, joka liittyisi kansalliseen sertifiointiin. Minun huolestuttaa, että tämä saattaisi vähentää vaihtoehtoja jäsenvaltiossa, eikä se toisi lisäarvoa henkilösuojelmien käyttäjille. Lopuksi, nyt sanon todellakin lopuksi, Pretzel jätti tarkistuksia. Niiden myötä ei tarvittaisi fyysistä osoitetta tuottajalle tai jakelijalle, vaan riittäisi pelkkä sähköpostiosoite, jotta voidaan ottaa yhteyttä toimitusketjun toimijoihin. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaistamiselta, mutta juridisesti ymmärrän, että se ei toimisi eikä saisi tukea, joten emme voi käyttää tämän tyyppistä yksinkertaistamista tässä kohtaa, vaikka ymmärrän, että tavoitteenahan on yksinkertaisempi järjestelmä. Varjoesittelijät tapaavat 14.4. Um, kiitoksia paljon esittelijälle. Nyt pyytään sen varjoesittelijöitä puhumaan. Ensimmäinen on kansanpuolueen varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen hier in diesem, ja, in diesem Kiitoksia esittelijä ja kiitoksia myöskin tästä asian esittelystä. Tällä ehdotuksen pyritään kahteen asiaan. Yhtäältä pyritään siihen, että kuluttajaa suojellaan paremmin ja annetaan hänelle varmuutta niiden laitteiden suhteen, joita hän käyttää. Toisaalta pyritään välttämään ylisääntelyä eu tasolla. Yrittäjät, jotka toimivat tällä lailla Euroopassa, eivät saa joutua lisätaakan musertamiksi Odotan nyt innolla kompromissitarkistuksianne Strasburgissa. Asioista jo keskusteltiin ja silloin keskusta mentiin oikeaan hyvään suuntaan. Olen varma, että yksimielisyys vielä syntyy. Minun poliittisessa ryhmässäni on tärkeää, että kahdessa suhteessa saadaan hyvä sopuaikaan ensinnäkin soveltamisala – sen täytyy olla selkeästi määritelty ja järkevästi määritelty, mitkä ovat tällaisia henkilön suojalaitteita tai suojaimia ja mitkä eivät ja mitä säännöksiä on niiden osalta, jotka toimivat näillä markkinoilla. Sitten katson, että on yhtä lailla tärkeää sanoa, mikä kuuluu mukaan ja mikä ei. Olen jättänyt joitakin tarkistuksia. Niissä olen pyrkinyt saamaan asioihin hieman selkoa selke- selkeyttä soveltamisalan osalta esimerkiksi niin laitteet jotka välineet ovat yksityisen käyttöön ja suojaavat kuumuudelta tai ovat heijastavia näin, ja jotka ovat nimenomaan tarkoitettu henkilön suojaamiksi otetaan huomioon, mutta mukaan ei oteta niitä tuotteita, jotka ovat puhtaasti koristeellisia luonteeltaan. Esimerkiksi kun on kyse yksityisen käytön tarkoituksista sellaisista välineistä, jotka suojaavat esimerkiksi syövyttyiltä pesuaineilta. Ja edes kerralla, jos sanoin, minua hän, hieman häiritsee direktiivin määritelmä ja se, että lopussa lukee ja niin edelleen. Ja niin edelleen tarkoittaa oikeudellista epävarmuutta ja tarkistuksen kautta olen pyrkinyt vaikuttamaan tähän asiaan ja järkikäteen on määrä säännä siellä asiaa vielä delegoitujen säännösten avulla. Ja se, että laitetaan jonkinlaiset suuntaviivat, niin tämä olisi jonkinlainen kompromissi, jonka kanssa voin elää. Mikäli tälle tielle lähdetään ja mikäli voitaisiin määritellä, mitkä artiklat selkeästi kuuluvat soveltamisalaan ja mitkä eivät. Mikäli näin tehdään, niin hyvä. Mitä urheiluvälineisiin tulee ja siihen, niihin tarkistuksiin, jotka Westfalen on jättänyt, urheilu tavarat pitäisi laittaa tässä mukaan, mikäli niiden tarkoitus on suojata käyttäjää. Ja nyt palaan siihen, mitä jo sanoin aiemminkin. Urheiluväline tai suojaväline. Ja silloin kun on kyse tällaisista fluorisoivista elementeistä, mutta ei kuitenkaan ole koristeellisessa tarkoituksessa mukana, mutta eivät suojaa, niin näiden pitää olla mukana. Tai ne pitää olla mukana, mikä on kyse suoja välineistä, mutta ei muuten. Usein otteeseen on todennut, että riskikategorioihin pitää laittaa nämä välineet ja laitteet oikeaan luokkaansa. Ja sitten toinen selkeä painopiste tässä on tämä kesto. Minä, minun mielestäni tämä, aikaraja, aikarajat, minun mielestäni viiden vuoden aikaraja on asia, joka loisi oikeudellista varmuutta ja pitäisi tarkastella säännösten toteutumista ja mielekkyyttä, mikälikin asia muuttuu, silloin pitäisi toimittaa tai suorittaa uusi sertifiointi. Tämän alan toimijat ovat osoittaneet, että, että todennäköisesti viiden vuoden aikarajan kanssa voi elää tämän järkevä, mielekäs aikaraja. Mutta tässä on useita vaihtoehtoja, kuinka tämä hoidetaan käytännössä. Varova esittelijä puhui yksinkertaistetusta menettelystä. Tätä yrittäjätkin ovat itse ehdottaneet. Periaatteessa tämä yksinkertaistettu menettely on asiakkaan kanssa voin elää. Mutta pieni ongelma tässä kuitenkin piilee, joka kenties pitäisi ratkaista, jota pitäisi vielä pohtia. Ja mikä todellakin on niin, että viiden vuoden kuluttua ei mikään ole muuttunut lainsäädännössä ja tuottaja tuottaa tismalleen samaa tuotetta kuin aiemminkin. Silloin tarkastuspuolella tarkastus mikä tehdään, niin pitää antaa sitten, pitääkö sitä antaa uusi sertifikaatti vai päteekö entinen. Minun mielestäni, mikäli ei ole mitään todistettavaa, niin silloin valmistaja tai pk-yritys, joka toimii tällä alalla, saa kenties lisää taakkaa ja myöskin lisäkustannuksia kontolleen. Nyt pitäisi työstää tätä asiaa vielä niin, että selkeä mielekäs kompromissiehdotus vielä saadaan aikaan, niin että pidetään mielessä aina nämä seikat. Kategoria 1. Näille tavaroille ei tarvitse uutta validoimista. Kategoriassa 2 automaattinen sertifiointi riittäisi. Ja kolmas, silloin kun on kyse vaarallisemmista laitteesta, niin silloin tätä menettelyä pitäisi kunnioittaa tai noudattaa. Mutta kategoriassa kolme, joka vuosi pitäisi tehdä uudelleen tarkastelu, joka vuotinen tilintarkastus ikään kuin. Sitten kohta kahdeksan, alakohdat yksi ja neljä, siellä viitataan joka vuotiseen tarkastukseen. Tämä täytyy toimittaa. Tarkoittaako tämä auditointi sitten uutta sertifiointimenetelmää? Korvaako se uuden sertifioinnin? Rinnakkaisuutta tässä on ja ovat vertailukelpoisia. Voitaisiin pohtia, kuinka tämä voitaisiin ottaa käytännössä. Kenties voitaisiin sopia siitä, että kun tästä auditoinnista että viimeisestä auditoista, joka on juuri tehty, ennen kuin sertifikaatti kuluu umpeen, niin silloin tämä auditointi käytännössä korvaa tämän sertifioinnin. Kaksi tarkastusta yhdellä iskulla sen sijaan, että kaksi kertaa joutuu tämän sertifioinnin tekemään. Tämä maksaisi yrittäjälle liikaa rahaa. Kenties teidän kanssanne voidaan vielä työstää kompromissiehdotusta tämän osalta niin, että juuri ennen sertifikaatin kulun lopun kulumista tai umpeutumista, mikäli on tehty auditointi, ei tarvitse sitten uudestaan sertifioida, koska kaksi kertaa miltei tehtiin sama asia, tämän kanssa kaksi kertaa, raha, kaksi kertaa saman rahamäärän, eikä tässä mitään mielekästä, joten nämä kaksi voitaisiin yhdistää. Viimeinen seikka. Tiedän tarkistuksenne 78-2009 te viittaatte tämän ohjausryhmän päätösten sitovuuteen. Olen sanonut jo, että en ole samaa mieltä tästä. Tietystikin lainsäädäntöprosessin yhteydessä tämä neuvoa antava elin saa miltei lainsäädäntötehtäviä, eikä tämä voi olla tämän työryhmän tarkoitusperänä. joten kenties pitäisi tässä pitäytyä pikemminkin siihen, mitä komissio on perin tämän suhteen ehdotti. Nyt äh, suurella innolla jään odottamaan teidän kompromissitarkistuksianne ja olen vakuutunut siitä, että järkevä hyvä ratkaisu kyllä vielä löytyy. Kiitos paljon. Thank you and over to... Kiitoksia. Nyt SND-ryhmän varjo esittelijä alkaa. Sehr geehrte Frau Berichterstatterin, liebe... Arvon esittelijä, kollegata. Minä olen muuten täällä. Ilman, että tässä nyt vesitän tätä koko hommaa. Anteeksi, mitä? I hadn't seen this one. En huomannut myöskään Rochefortia. Ne voi olla, että kyse on siitä, että tämä tuli käsittely aiemmin, kun metäisyydestana piti olla. Ilman, että haluan nyt vesittää tätä asiaa, niin sanoisin, että ei tämä niin yksinkertaista ole. Meillä on periaatteessa erilainen esimerkiksi tapa tähän kuin teillä näiden henkilön suojalaitteiden takavälinen osalta? Alusta pitäen jo, ja edellisenkin kerralla minä sanoin aivan selvästi tästä viiden vuoden aikarajasta. Tämä viisi vuotta täytyy aina, viisi vuotta tämä asiasta pitää aina pitää kiinni. Kun esimerkiksi oli kyse asbestista, sitä pidettiin vuosikymmeniä kymmeninä loistavana uutena ihmeaineena ja kunnallispolitiikassa, kun olin mukana. Minä tiedän, kuinka monta miljoonia käytettiin esimerkiksi koulujen saneraamiseen, koska lapsia ei haluttu enää lähettää näihin syöpäajoittaviin kouluihin asbestin vuoksi. Joten viiden vuoden aikaraja on asioista täytyy pitää kiinni, koska kyse myöskin tulevien sukupolvien turvallisuudesta, niin kuin meidänkin turvallisuudestamme. Sitten perustavanlaatuinen seikka, joka liittyy tämän keskustelun. Uskon, että lainsäätäjänä meidän täytyy aina perustella se, mitä me teemme. me täytyy kuulla myös osapuolia. Sitten täytyy tehdä päätöksiä. Usein herää kysymys, onko tämä todellakin kaikki tarpeellista? Ja niin kuin tämäkin asian suhteen, täytyy pohtia, onko se, mitä me teemme juuri, tarpeellista. Selkeästi voin todeta, että kyllä tämä on tarpeellista. On tarpeellista, että annamme sääntelyä henkilön suojien osalta. Tämä on tarpeellista tietyissä ammattikunnissa esimerkiksi, tiettyjen ammattikuntien kannalta, kun käyttää näitä suojia yksityisiltä ammattikäyttöön, ja nyt toistan, täytyy aina varmistaa, että käyttäjien luottamus niihin laitteisiin tai vaatteisiin, joita he käyttävät, on varmistettu. Heidän täytyy luottaa siihen, että ne suojaavat ihmisen henkeä ja elämää ja terveyttä. Yksinkertaisesti voin antaa tästä esimerkin, joka osoittaa, että meidän täytyy toimia lähellä käytäntöä. Esimerkiksi ajatellaanpa palomiehiä ja naisia. Me tarvitsemme palomia joka ikisessä kunnassa, palvelujen täyteen tarvitaan kaikkialla. Nämä ihmiset päivittäin uhraavat henkensä ja terveytensä auttaakseen muita ihmisiä. Ja heidän täytyy olla varmoja siitä, että kaikkein korkeimpia turvanormeja noudatetaan niin, että heidän henkensä on suojassa ja terveytensä suojassa, kun he pelastavat muita ihmisiä. Minun mieheni on ensiapuklinikan lääkäri, joten hänellä on kokemusta esimerkkeistä. Siksi on erittäin tarpeellista painottaa sitä, että asetuksen toteutuminen varmistuu. Ero meidän ja esittelijän kannan välillä on se, että tässä meidän periaatteessa hieman eri raiteille, eri suuntaan. Te ehdotatte muun muassa sitä, että tietty, tietyllä tavalla rajoitetaan soveltamisalaa ja viitataan eri tutkimuksiin. Suhtan tämän kriittisesti. Te olette digitaalisen vaatimusten mukaisuustodistuksen. Minä suhtaudun tämän kriittisesti. Viiden vuoden kuluttua täytyy uudelleen tarkastella. Ja mikäli aiemmin tehtiin näin, niin viiden vuoden kuluttua pitää uudelleen tarkastella asioita. Tietystikin muutoksia tarvitaan. Ei siitä ole mitään kysettäkään, mutta mihin suuntaan asioita halutaan viedä, se on eri asia realiteetit Euroopan unionin tasolla tai sisällä ovat sellaiset, että yhtäältä valmistajan täytyy voida luottaa siihen, mitä me teemme Euroopan unionin sisällä, mutta kyse myöskin muista valtioista tulevien valmisteen suhteen. Tämä luottamus on asia, jota ei pidä pidättää yksin omaan taloudellisten toimijoiden käsiin. Siksi me SND-ryhmässä näemme asian toisin, vaan meidän täytyy myöskin tarkastella valtiollisia viranomaisia, niiden roolia ja hallintoviranomaisten roolia täytyy vahvistaa markkinavalvontaviranomaisten. Ja tämän valvonnan täytyy olla tehokasta ja hyvää. Ja tietystikin valvonnan täytyy olla nopeasti, ripeästi. Siksi tarvitsemme kirjallisen vaatimus, vaatimusten mukaisuustodistuksen. Ja mielellämme haluamme yksinkertaista, ei siitä ole kyse. Byrokraattinen taakka, joka tästä syntyy, on vähäistä. Turvallisuus, turvallisuuden tunne, joka tästä syntyy, on suuren luokan asia. Selkeästi toteaisin, että mikä komission voidaan tehdä joitakin muutoksia, niin kuin mekin olen muutoksia, on hyvä. Ja, ja nähtäväksi jää, mitä sitten kompromissitarkistusten tekemisen yhteydessä jää käteen. Thank you, Mrs. Westphal. Um... Kiitos, Kirstin Westphal. Nyt sitten Diitalle, joka edustaa Rochefortia. First of all, let me... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi kollegan puolesta, joka ei voi olla paikalla ja haluaisin kiittää esittelijää tämän asian osalta tehdystä työstä. Kollegani on jo ilmaissut oman näkemyksensä tästä aiheesta niin valiokunnassa täällä kuin varjoesittelijöiden kokouksessakin, mutta sallikaa minun vielä nopeasti tiivistää joitakin avainkohtia hänen kannaltansa ja ryhmämme kannalta. Poliittinen ryhmämme tukee vahvoja vaatimuksia henkilön suojainten osalta. Ehdoton prioriteettimme on käyttäjien turvallisuus henkilön suojainten kohdalla. Tuemme myös EU-markkinoiden yhdenmukaistamista. Alkuperäinen järjestelmä oli tyydyttävä ja tavoitteenamme ei ole mitä vallankumousta nyt järjestää uudella ö, sääntelykehyksellä. Tämä ehdotus on mahdollisuus meidän näkemyksemme mukaisesti parantaa, modernisoida, yksinkertaistaa ja selventää olemassa olevaa järjestelmää. Me vahvasti toivotamme tervetulleeksi esittelijän ja puheenjohtajamme tekemän työn tämän asian suhteen. Mitä tulee sitten soveltamisalaan? Komission ehdotuksena on laajentaa asetuksen soveltamisalaa henkilön suojainten osalta yksityiskäytössä, kun ne suojaavat kosteudelta, vedeltä ja kuumuudelta. Asetuksen pitäisi olla suhteellinen ja hallinnollisen taakan pitäisi olla suhteessa turvallisuusriskiin. Tämän vuoksi me uskomme, että henkilönsuojamet, jotka suojaavat yksityishenkilöitä mm, pieniä vähäisiä riskiä vastaan, niin tällaiset henkilösuojamat voitaisiin jättää ulkopuolelle. Me jaamme esittelijän näkemyksen tästä ja teimme yhteistä tarkistuksen tähän osaan. Mitä sitten tulee näihin määräyksiin, jotka liittyvät vastaavuus ilmoituksen. Tämä on merkittävä elementti tässä asetuksessa. Eli sanotaan, että tuote täyttää tärkeät oletusvaatimukset. Meistä on tärkeää, että tämä on joko paperikopiona tai linkkinä nettisivulle, jotta saa kaikki tarvittavat tiedot tästä vaatimuksen mukaisuudesta. Joka tapauksessa tärkeä tieto kuluttajille tuotteen turvallisesta käytöstä tulee olemaan mukana käyttöohjoissa ja ne tulevat sitten tuotteen mukana. Markkinavalvontaviranomaisilla täytyy olla helposti pääsy samoin kuin kuluttajakäyttäjillä täytyy olla mahdollisuus saada nämä vaatimuksenmukaisuusasiakirjat joko paperisina tai digitaalisesti. Täytyy varmistaa, että ohjeet ovat helposti ymmärrettävissä, ne on päivitetty ja, help, ja markkinaviranomaisten täytyy, markkinaviranomaisille täytyy taata helppo pääsy näihin vaatimustenmukaisuustodistuksiin. Sitten kun ajatellaan tämä EU-tyyppihyväksyntä, todistukset. Jotkut haluaisivat tämän maksimivoimassaoloajan poistaa tästä, joka oli siis mukana komission ehdotuksessa. Toiset taas toivoisivat, että tätä voimassaoloaikaa pidennettäisiin kymmeneksi vuodeksi minimissään. Me tuemme, että äh, tässä on paljon erilaisia näkemyksiä ja tässä täytyy löytää tehokas äh, keskitie Tätä me yritämme saavuttaa yhdessä. Uskon, että kuten komissio ja monet muutkin, että tässä täytyy jonkinlainen aikaraja löytää tähän niin, että voidaan säännönmukaisesti näitä EU-tyyppihyväksyntätodistuksia tarkastella uudelleen. Tämä olisi yleinen säätö tässä. Olen samalla vakuuttunut siitä, että meillä pitäisi olla hyvinkin yksinkertaistettu menettely todistusten uudistamiseksi. Ja jos tarvit, jos ei ole tarpeen tehdä mitään teknisiä tai turvallisuustarkastuksia, jos tuote ei ole muuttanut tai standardit eivät ole muuttuneet ja tuote edelleen täyttää perustavanlaatuiset turvallisuusvaatimukset. Tietysti me voimme edelleen jatkaa työtä paremmin näiden ehtojen määrittelemiseksi, mutta äärimmäisen tärkeää on löytää menetelmä, niin että voitaisiin soveltaa tätä yksity, yksikertaistettua menetelmää niin, että saadaan tällainen lähestulkoon automaattinen uudelleen sertifiointi. Ja vain tarpeen vaatiessa täytyy tehdä lisää tarkistuksia. Tämän vuoksi tuemme tarkistuksesta 62-38, jotka tehtiin yhdessä esittelijän kanssa. Ja miksi emme tue tarkistusta 157, 234, 35, 36 ja 237? Olen varma siitä, että hyvä yhteistyöhenki jatkuu edelleen tämän asian osalta ja odotamme innolla yhteistyötä esittelijämme ja varjoesittelijöiden kanssa. Tässä olivat kollegani sanat ja hän tervehtii teitä kaikkia. Uh, Kiitos tässä kohtaa. Katson muita varjoit esittelijöitä. Onko heitä paikalla? Ei näytä olevan. Kyllä. Komissio seuraavaksi. Kiitos. Thank you very much for the report and for... Kiitoksia kovasti esittelijälle tarkastuksista ja puheenvuorosta viime kokouksessa. Ja no, me haluaisimme edelleen ilmaista, että me kannatamme sitä, että poistetaan nämä poikkeusluvat, jotka liittyvät muun muassa näihin pesu- ja uunikintaisiin. Nehän ovat tässä henkilösuojain direktiivin soveltamisalassa olemme myös sanoneet viime kokouksessa, että me kannatamme kompromissiratkaisua, joka on hyväksyttävissä yhteislainsäädäntövallan käyttäjille. Kuitenkin haluaisimme korostaa, että tarkistus 247 ja 153 ehdottavat sitä, että soveltamisalasta suljettaisiin ulkopuolelle tuotteet, jotka kuuluvat nykyisen direktiivin soveltamisalaan. Tämä pätee 273 tarkistuksen muun muassa, eli puhdistushanskat, jotka kuuluvat nykydirektiivin soveltamisalaan esimerkiksi, ja mitä tuo tarkistuksen 147, se liittyy tähän myös, eli kaikki yksityis käytön suojaimet, jotka, joihin ei liity riskiä. Tämä sulkisi ulkopuolelle aurinkolasit, jotka nykyään kuuluvat henkilösuojain direktiivin alaan jo lisäksi muutamia varaumia, jotka liittyy siihen, että viitataan konkreettisiin tuotteisiin artikloissa. Tarkistukset 169, 62 ja ongelmanne liittyy lainsäädännön täytäntöönpanoon, sillä usein pitää vastata kysymyksiin, no mikä oli tarkoituksena lainsäätäjällä jos, kun viitattiin tiettyisiin tuotteisiin eikä muihin. Mu, kuuluvatko nämä muut sitten soveltamisalan vai eivät? Eli tämä liittyy täytäntöönpanoon tämä ongelma, mitä tulee kenttäkokeisiin, 144 muun muassa, eikö tarkistus 154 ja 122. Ne säännökset uskoaksemme saattavat liittyä työolosuhteisiin ja niitä koskeviin direktiiviin, ne eivät liity tuoteturvallisuuteen, koska tässä nyt puhutaan tuotteiden turvallisuusta, turvallisuudesta ja henkilön suojaamista. Ja tämän tarkistuksen, äh, tässä tarkistuksessa puhutusta asioista otetaan huomioon muissa direktiiveissä 234 tarkistukset 7, se, että aikaraja otettaisiin pois käytöstä, haluaisimme korostaa, että ne tuottajat, jotka päivittävät tuotantonsa huipputasolle ja noudattavat standardeja, ovat huonommassa asemassa verrattuna niihin, jotka väittävät, että niillä on elinikäinen sertifikaatti, eli todistus. Tarkastus 159 206 ongelma näissä tarkistuksissa on, että sertifikaatti voi olla voimassa sen jälkeen, kun standardi on luovuttu. Ongelma on se, että jos harrastusstandardi poistuu sen takia, että on tunnistettu elinikäinen riski, niin sitten ne säännökset sallivat sen, että sertifikaatit pysyvät voimassa. Tämä on monimutkainen aihe. mutta ongelmanne liittyy aina siihen, että miksi nämä standardit otetaan pois käytöstä. Jos kyse on elikäisestä riskistä, niin sertifikaatti ei voi pysyä voimassa. 166 tarkistus. Tämän tyyppisessä lainsäädössä, joka on alakohtainen, niin tämä on ongelmallista, sillä vaatimukset liittyvät turvallisuuden odottamiseen – alakohtainen lainsäädäntö sen tehtävänä on asettaa säännöt, joita pitää noudattaa, jos viitataan ennaltavarautumisen periaatteeseen, niin pitää pohtia, että mitä sääntöjä pitää noudattaa, mitä talouden toimijoita pitää noudattaa, jotta he täyttävät tämä, tai noudattavat tätä artiklaa. Tällä hetkellä voin sanoa, että lainsäädäntövallan käyttäjän tarkoituksena oli tehdä yleinen viittaus, eikä viitata tiettyihin sääntöihin. Kuitenkin kun lainsäädäntöä pannaan täytäntöön, niin aina keskustelua käydään tällä tavoin. Eli jos lainsäädännön käyttäjä on laittanut tällaisen artiklan, niin hän haluaa, että sääntöjä noudatetaan. Tässä yksi niistä ongelmista muun muassa ja kaikkien turvallisuusmääräykset, ne pitää ottaa huomioon tällaisessa lainsäädännössä. suhtaudumme myönteisesti tarkistuksissa 160-238, jotka selventävät näitä täysiä äh, tarkastuksia. Jos mitään ei muutoksia ei ole tapahtunut, niin niitä ei siis tarvita. Tarkistus, joka liittyy näihin äh, heijastin liiveihin muun muassa, tämä on hyvä asia, sillä monimutkainen asia. Olen pohtinut, miten sitä pitäisi käsitellä mekin haluaisimme korostaa, että olisi hyvä, jos meillä olisi objektiiviset kriteerit, esimerkiksi tarkistus 277, siinä määritellään eri kriteerejä, uskomme, että niitä pitää tutkia, sillä on parempi määritellä objektiiviset kriteerit kuin viitata visioihin, jotka ovat tulkinnanvaraisia, esimerkiksi muodin käsite 277, siinä on siis ehkä ongelmana tämä 190. Tämä on hyvin monimutkainen tämä piktogrammi, eli kuvallinen ohje. Tämä tulee pakolliseen akkreditointiin tarkoitus 210, 212. Tästä asiasta keskusteltiin, kun tämä NLF eli uudet lainsäädäntökehyspaketit puhuttiin, sitä keskusteltiin valmiissa neuvostossa, niin siihen mennessä sopimus oli se, että akkreditoinnin ei pitäisi olla pakollista, vaikuttaa siltä, että ongelmia on tietysti jäsenvaltioissa sille, että se olisi pakollista. Olemme sitä mieltä, että meidän tulisi pyrkiä siihen, että sopimus saataisiin aikaan samalla tavalla kuin mitä on jo sovittu parlamentin neuvoston välillä ymmärrämme pakollisen akkreditoinnin intressit. Ehkä tulevaisuuden kannalta tämä voisi olla vaihtoehto. Kiitos oikein paljon. Olemme valmiit auttamaan teitä jatkossakin. Kiitos. Thank you to the commission and over to our rapport. Kiitoksia komissiolle ja nyt puheenvuoro jälleen esittelijälle. Um, let me be very... Kiitoksia näistä kommenteista. Puhunpa selvästi. Olen nyt mieltä siitä, että tarvitsemme soveltamisalan osalta selvyyttä. Kiitän komissiota siitä, mitä sä sanoit soveltamisalasta, mutta tässä ei ole ehdottomasti mitään aietta poistaa henkilön suojanten turvallisuutta, kun ajatellaan esimerkiksi palomiesten laitteistoa mikään tarkistus ei tarkoita sitä, että millään tavalla ammatin, ammatin, ammatissa toimivia ihmisiltä viedään henkilösuojan turvallisuus. Tämän vuoksi tehdään tällaista tällaisia kompromisseja. Ja tässä on sanamuoto, jota käytetään nykyisessä lainsäädännössä, jota on käytetty 25 vuotta, mutta kenties tämän päivän modernilla kielellä on parempaa asettaa tämä johdantosakappaleeseen kuin artiklaan yritetään löytää tässä yhteinen linja ja herra Rosford teki tämän asian osalta ihan hyödyllisiä ehdotuksia. En usko, että olemme niin kaukana toisistamme kuin vaikuttaisi. Ei ole tarkoitus viedä mitään tässä esimerkiksi palomieheltä sitten viiden vuoden äh, vaatimusten Aina olen hyvin selvästi puhunut tästä. Minä haluan kuulla ihmisten näkemyksiä tästä. Ja olen yhdessä allekirjoittanut herra Rosfortin kanssa tarkistuksen, jossa sanotaan, että kun olemassa oleva sertifikaatio on päättyvässä voimassaololtaan ja tuotteeseen on, ei ole tehty mitään merkittäviä muutoksia, niin ei pitäisi olla yritykselle enää mitään valtaisaa byrokraattista taakkaa uuden arvioinnin ja uuden sertifikaatin saamiseksi. Tämä on sellaista kieltä, jota komissiokin auttaa meitä muotoilemaan tänne ja varmasti kaikki pystyvät olemaan olemaan tästä yhtä mieltä. Olisi myös miel- kiinnostunut kuulemaan erityisehdotuksista EU, Euroopan turvallisuusfederaatiolta yksinkertaistetusta menettelystä. Olen ymmärtänyt sen niin, että joillakin sektoreilla ei ole automaattista mandaattia ja tämän jotkut alueen, tämän alan toimijat ottivat esille, mutta mitään aietta ei ole. kun ajatellaan olemassa olevia uudis, ö, uudistusprosesseja ja EPP-varjoesittelijä nämä vuosittaiset tarkastukset mainitsikin, ei ole tarkoitus näistä luopua, mutta me tarvitsemme toimivan järjestelmän ensinnäkin tuotteille, joilla ei ole yleensä tätä loppupäivämäärää ja toiseksi tuotteille silloin, kun ei lainsäädännössä ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta. Komissio teki oikein hyvän huomion tässä tarkistuksesta tämä, tällä alueelle. Mitä tapahtuu, jos standardi on vedetty pois? Jos standardi on vedetty pois, äh, jos joku tuote on hengenvaarallinen, niin eihän silloin tuote ole markkinoilla, koska se on hengenvaarallinen. Joko tätä on päivitetty tai se on muutettu. Me emme halua toimia niin, että loppujen lopuksi on edessämme sellainen aikakausi, jolloin mitään henkilön suojaamia ei ole saatavissa, ei vanhoja eikä uusia. Me haluamme varmistaa sen, että siirtymäkausi kyllä saadaan aikaiseksi vanhan ja uuden välinen välillä, niin että ihmiset saavat henkilön suojaimia. Ja palatakseni nyt vielä soveltamisalaan, niin minä uskoisin, että jo, jotkut näistä äh, suojaamista, jotka ovat äh, soveltamisalassa, niiden pitäisi siinä pysyäkin. Ja sitten käyttötestit. Haluaisin komissiolta vielä hieman selvyyttä näihin tarkistuksiin, joita tässä on esitetty. Kenties tämä voidaan sitten toisella neuvottelukierroksella selventää. Älkää aliarvioiko, pyydän teitä, sitä merkitystä, joka on ergonomisesti myös toimia, toimiva jäsenet kävivät kansainvälisenä naistenpäivänä aivan äärimmäisen mielenkiintoisessa esittelyssä. Siellä kerrottiin, miten puuttuu henkilön suojaimia, jotka sopisivat naisille pitäisi saada insinööri- ja tiedepuolelle myös naisia mukaan. Jos ei ole henkilön suojaamia, jotka suojelevat myös naisia, niin se on kyllä aika hankala juttu, joten rohkaisen, että meillä on käyttötestejä, joilla saadaan henkilösuojaamia, jotka sopivat kaikille yhteiskuntamme jäsenille. Tämä on tärkeää. Ja kiitoksia selvennyksestä ne myös tähän ennalta varautumisperiaatteeseen. Sitten urheilu, käyttöön tarkoitetut tuotteet. Tästä varmaan löydetään kompromissi. Ymmärrän sen, mitä komissio tässä puhuu ja käytti sanaa muoti. Sitä on kenties hankala oikeudellisesti määritellä, mutta varmaankin kompromissi tästäkin löytyy. Tarkistus 78 ja 2009. Minä todella tulen pohtimaan niitä uudelleen. Ja sitten tämä vaatimustenmukaisuusdeklaraatio, lausunto, pitäisikö se olla saatavissa joko kirjallisesti paperilla tai digitaalisesti? Minun mielestäni kyllä, mutta tämä eroaa siitä, että sanotaan, että käyttäjillä pitäisi olla selvät ohjeet, käyttöohjeet. Tässä on eroavaisuus sillä, että valmistaja tai jakelija pystyy saamaan vaatimustenmukaisuuslausunnon todistuksen ja että käyttäjät saavat selvät ohjeet, käyttöohjeet. Kenties me emme ihan täysin toisiamme tässä asiassa ymmärtäneet, mutta on äärimmäisen tärkeää, että käyttäjät saavat selkeät käyttöohjeet. Ja tämän vuoksi olen iloinen siitä, että komissio on, yhtä mieltä näistä kommenteista, joita esitettiin hämmennystä aiheuttavista piktogrammeista. No, tässäpä olivatkin varmaan tärkeimmät seikat. Odotan innolla kompromissiehdotuksia, luonnoksia. Ne ovat todellakin vasta luonnoksia ja toivon, että voin rohkaista mahdollisimman monia sitten allekirjoittamaan nämä kompromissit. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Aikataulusta sitten. Kompromissitarkistuksia tullaan valiokunnassa käsittelemään 20. huhtikuuta. Valiokunta äänestää 23. huhtikuuta ja mandaatista neuvottelta varten tullaan sopimaan toukokuun 15. Kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijä. Nyt annan puheenjohtajan nuijan takaisin puheenjohtajalle. Eli ole mitään sanottavaa kohdassa muut asiat, niin siinä tapauksessa kokous päättyy tähän. Kiitos. Ja seuraava kokous on sitten 20. huhtikuuta kello 15.